Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die. Hyvät äh, kollegat, käykääpä paikoillenne niin, että voimme käynnistää ympäristövaliokunnan kokouksen. Meillä on tiukka ohjelma edessämme tänä iltapäivänä ja huomenna aamupäivällä. Esityslistan ensimmäisen kohtaan ehdottaisin, että herra, että nämä ää, äh, herra Rossin eh, mietintö siirrettäisiin kohtaan 13. Euroopan lääkevirastolle suorittavat maksut ihmisille tarkoitettua lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan toteuttamisen osalta, jos tämä sopii. Hyvä. Sitten kohta kaksi. Kaikki kielet ovat käytössä paitsi Viro ja Malta. Toinen äh, ilmoitusasia on tämä Mind Your Heart. Huolehdi sydämestäsi viikkoon tällä viikolla teemaviikkona ja tänä iltana meillä on tapahtuma kello 19-20. Ja komission jäsen on täällä paikalla, samoin kuin Liettuan terveysministeri ja Bertolini maailman terveysjärjestöstä. Eli tämä kaikki käynnistyy kello 19 tänä iltana. Ja EPn sydänryhmä on tämän tapahtuman järjestänyt mukana muun muassa Parmanova ja Linda McEwen. En nyt tässä näe, missä tämä tapahtuu, mutta me saamme tästä vielä tietoa ja kerromme sen sitten. Ai, se löytyy sieltä papereista. Meillä on täällä vierailijaryhmä, yhdistyneestä kuningaskunnasta. En nyt näekään heitä täällä vielä. He tulevat energia- ja ilmastonmuutosministeriöstä ja liittyvät joukkoon kello 16.30. Sitten voin kertoa, että muutamia trilogeita meillä on käsittelyssä. Toinen ää, ää, trilogi on 5. marraskuuta ja sitten meillä on ympäristövaikutusten arviointitrilogi, lainsäädäntömenettely, kollegat Sanoni niin sitä on hoitanut myös 5. marraskuuta, se on ensimmäinen käsittely. Ja sitten Hervotskin äh, ajoneuvot ja sitten se on myös tiistaina, mutta se on kolmas kolmikantaneuvottelu. ja kaikki kollegat, jotka kuuluvat puheenjohtajistoon, eh, ovat eh, kaikissa näissä kolmikantaneuvotteluissa mukana, joten tiukka viikko tulee. Meillä on huomenna myös tapaaminen neuvoston puheenjohtajamaan edustajan kanssa. Me puhumme CO2 ja autot ajoneuvosta, äh, lainsäädännöstä Glenis Wilmotin mietintö 6. marraskuuta. Ensimmäinen trilogi ja toinen on 13. marraskuuta. Trilogi F-kaasuista, se on toinen, on 14. marraskuuta 19 sijaan, eli näette, että ohjelma on tiukka. Eikä työmäärä tästä vähene tulevina kuukausina. Sitten on kohta numero kolme, pöytäkirjan hyväksyminen 29.30. toukokuuta. Kukaan ei ole esittänyt eh, näihin mitään muutoksia, eli ne katsotaan hyväksytyiksi. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä. Keskustelu Eman toimitusjohtajan Guido Rasin kanssa. Me olemme saaneet eh, aina hyvin informaatiota Emasta, myös eh, Dagmar roth berentin kautta, joka on meidän yhteyshenkilömme ja kertoo meille myös eh, ajankohtaiset yksityiskohdat. Ja tällä tavalla meillä on jatkuvasti tietojen vaihtoa. Meillä on paljon asioita, joista me olemme päättäneet tänä ajanjaksona. Ensinnäkin nämä kliiniset selvitykset ja Berendin oma mietintö, lääketieteelliset laitteistot, joka oli hyvin ristiriitainen ja hankala lainsäädäntöpaketti. Ja sitten kohta 13 esityslistalla myös lääkevirastolle suotettavat maksut on tällä viikolla esityslistalla äänestys. Ja sitten luonnollisesti vastuuvapauden myöntäminen joka on meitä työllistänyt kovasti ja on sovittu, että asiat äh, hoituvat jatkossa paremmin ja puhumme jatkossa toistemme kanssa emmekä toistemme ohitse. Me olimme hiljattain, kävimme Lontoossa tuossa tämän vuoden alkupuoliskolla. Rod Berent ja sihteeristö valmistelevat tämän matkan ja me saimme äh, erinomaisen katsauksen Eman työstä matka oli erittäin hyödyllinen, olin itse mukana tuolloin. Ja tästähän me tänään puhumme. Mutta annan Kidorasille ensin puheenvuoron omaa esitystään valteen. Ole hyvä. Thank you, Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenille, että sain tulla tänne keskustelemaan teidän kanssanne Tämä, tätä kokousta on edeltänyt teidän vierailunne Lontooseen, kuten pohjohtaja juuri mainitsi. Teiltä kävi delegaatio meillä tämän vuoden helmikuussa. Ja arvostimme kovasti sitä, että tulitte vierailulle ja toivon mukaan tämä käynti oli teille myös hyvin hyödyllinen. Tänään haluaisin keskittyä Euroopan lääkeviraston rakenneuudistukseen, sen syihin ja siihen, miten minun mielestäni tämä uusi organisaatio pystyy vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin, joita varmasti tulee, ja kuinka tämä uusi rakenne sitten edistää sekä ihmisten että eläinten terveyttä. Ensimmäinen fokus on tehokkuus. Lääkevirastolta odotetaan tehokkuuden parantamista. Sitä odotetaan sekä kansallisten, kansalliselta taholta että myös Euroopan unionin taholta. Kansalliset lääkevirastotkin painivat kaikenlaisten rajoitteiden kanssa, yrittävät hoitaa saman työmäärän vähemmillä resursseilla ja säästää samalla rahaa ja myös näitä resursseja. Ja siksi tätä odotetaan tietenkin myös meiltä. Euroopan lääkeviraston työtaakka on kuitenkin kasvanut jatkuvasti, uusia tehtäviä on tullut ja nämä uudet tehtävät menevät vielä lääkevalvontaa paljon pidemmälle, joka sekin työ jo itsessään on todella vaativaa. Kansanterveysasiat vievät yhä pidemmän aikaa, koska toimitusketjut maailmalla muuttuvat pidemmäksi. Tuotteiden valmistuksessa tapahtuu virheitä. Nämä tuotteet tulevat sekä EUsta että sen ulkopuolelta, enimmäkseen ulkopuolelta. Valitettavasti nämä ongelmat saattavat vaikuttaa sekä uusiin tuotteisiin että hyvin tunnettuihin vanhempiin olemassa oleviin tuotteisiin. Toimitusketjua on siis kehitettävä eurooppalaista kapasiteettia tässä verkostossa on lisättävä sekä valmistusta että tuotteiden levittämistä sekä Euroopassa että muualla maailmassa – ja Euroopan lääkevirasto tekee nyt jo yhteistyötä kansallisten lääkelaitosten kanssa sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kun se yrittää kehittää tätä kapasiteettia ja taitoja, jotta olisimme valmiita tähän haasteeseen. Mikäli Eurooppaa vaaditaan tekemään enemmän tarkastuksia, niin ne täytyy totta kai systemaattisesti järjestää tällä tavoin. Siksi meidän tulee pystyä tarjoamaan koulutusta, tietoa, päivitettyä tietoa ja myös tällaista globaalia koordinointia eurooppalaisten viranomaisten välillä. Nyt olemme jo muuttaneet organisaatiotamme osittain tähän suuntaan ja erityisesti lääkevalvontaosaston osalta – Olemme tällä hetkellä kehittämässä noin 60 prosessia. Ja tämä toiminta on vapauttanut sekä rahallisia että inhimillisiä resursseja. Ja olemme jo alkaneet hyötyä tästä toiminnasta. Kaksi osastoa on luotu. Tällä tavoin pystytään takaamaan komiteoiden työn jatkuvuus tuotepuolella ja toisaalta sitten varmistamaan komitean tuottamien kannanottojen laadukkuus, jotta se pystyy tarjoamaan parasta mahdollista todistusaineistoa ja tietoa. Toinen asia, johon organisaatiomme keskittyy, on se, että me haluamme kehittää omaa suhdettamme yhteistyökumppaneihimme, muihin osapuoliin. Tässä tarkoitan asiantuntijoiden ja koko lääketeollisuuden välisiä verkostoja ja, ja niiden yhteistyötä Euroopan lääkeviraston suuntaan. Euroopan lääkevirastosta on tulossa sellainen tiedon keskus ja meidän tietokeskuksemme on toiminut nyt parisenkymmentä vuotta ja sitä on muokattu, jotta se onnistuisi tarjoamaan erilaista tietoa palvelemaan eri tavoilla eri aikoina. Nyt tarvitaan nopeaa pääsyä tähän tietoon, tietokantaan. Se on tärkeää niille yli kolmelle tuhannelle asiantuntijalle, jotka käyttävät meidän tuottamaamme tietoa esimerkiksi näitä lausuntoja, ja sidosryhmät tarvitsevat myös uusia toiminnallisuuksia, erityisesti lääkevalvonnan toimeenpanossa ja myös muissa asioissa. Meidän on taattava niille parempi pääsy tähän tietoon ja sillä tavoin myös niiden taakka täyttää näitä ankaria vaatimuksia vähenee. Tämä on osoittautunut suureksi haasteeksi Suurin investointi oli järjestelmäarkkitehtuurin uusiminen ja myös sen toiminnan jatkuvuuden ylläpito on vaatinut oman työnsä. Meillä on lähes kymmentä tai on ollut lähes parikymmentä tietokeskusta ja nykyään meillä on neljä tällaista pääaihetta, joista tietoa kerätään, esimerkiksi tuotetiedot. Ja tästä tulee maailman suurin lääkealan tietopankki. Siitä tehdään sellainen, että sieltä voi etsiä tietoa. Kaikki voivat näin tehdä. Meille tulee myös uusi IT-järjestelmien hallintotapa. Ja tällä pyritään turvaamaan integraatio verkoston suuntaan. Meillä on 28 erilaista järjestelmää, joita tässä sovitellaan yhteen ja pyritään integroimaan niissä olevat tiedot. Toiminnallisesti ensimmäinen sykli tässä päättyy tämän vuoden lopussa, kun tätä tietoa konsolidoidaan. Siinä puhutaan näistä lääkeaineista – kaikkein tärkeimmästä näistä neljästä pilarista. Ja lääkevalvontaan liittyvät tärkeät tiedot tulevat sitten saataville ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tähän meille on kehitetty uusi sidosryhmäosasto, joka vastaa tästä sidosryhmäyhteistyöstä. Ja meillä on myös uusi osasto, jonka vastuulla on integroida sisäisesti ja ulkoisesti tätä dataa jota nyt on luotu tässä uudessa organisaatiossa. Kuten sanoin, turvallisuus on meille hyvin tärkeä prioriteetti. Ymmärrämme että myös tiedon saatavuudesta ja ennen kaikkea lääkkeiden saatavuudesta on tullut ja tulossa valtavan tärkeä asia nimenomaan kansanterveyden kannalta. Ja siksi tämä kolmas pilari on innovaatiot. Me haluaisimme edistää innovaatioita, joiden kautta voitaisiin sitten vastata näihin lääketieteellisiin ja lääkinnällisiin tarpeisiin. Tiedätte, että innovointi on hyvin monimutkainen prosessi. Siinäkin käynnissä on tällainen mallin muutos kohti tällaisista blokkilääkkeistä enemmän yksilöllisiä lääkkeitä. Ja tässäkin sidosryhmät ovat hyvin tärkeässä roolissa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa, jotka vastaavat tällaisiin jälkimarkkinoiden tarpeisiin muun muassa turvallisuusasioissa – Totta kai Euroopan lääkeviraston on sopeuduttava muuttuviin toimintaympäristöihin ja, ja muututtava itse. Siksi EMA hakee tällaista uutta mallia, jolla tehdään tällaista eturiskianalyysiä. Tarkoituksena on pitää yllä korkeaa turvallisuustasoa Tämä onnistunee vain, jos saamme mukaan kaikki sidosryhmät, eli alan ammattilaiset, potilaat, lääketeollisuuden tutkijat ja myös maksajat. Verkostosta haetaan parasta mahdollista uutta asiantuntemusta, kuitenkin niin, että voimassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan – Tästä syystä olemme luoneet uuden osaston, tutkimus- ja kehitysosaston. Nimi varmasti kertoo kaiken tarpeellisen. Se tuottaa tieteellisiä neuvoja kaikilla tasoilla. Se auttaa myös sääntelyasioissa pk-yrityksiä, tutkijoita, kaikenlaisia spin-off-tahoja joilla on jonkinlainen intressi tähän sääntelytoimintaan. Sen lisäksi se pyrkii takaamaan sellaisen ympäristön, jossa yhteisiä, yhteisiä sääntöjä voidaan noudattaa hyvin yhdenmukaisesti tällaisen jaksollisen prosessin sijasta. Tämä on varmasti koko tämän prosessin ydin. Pyrimme luomaan tällaisen yhden luukun palvelun, jotta edelleen äh, voimme sijoittaa Eurooppaan ja jotta saamme turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä potilaiden saataville. Nämä ovat tämän rakennemuutoksen peruspalikat. En Puhun nyt tämän pidempään, mutta vastaan mielelläni kysymyksiinne, jos teillä sellaisia on. Lopuksi haluaisin kiittää tämän valiokunnan jäseniä siitä uskosta ja luottamuksesta, jota te olette osoittaneet Euroopan lääkevirastoa ja koko tätä verkostoa kohtaan. Näiden ehdotusten läpimenosta riippumatta olen kiitollinen siitä tuesta, jota minä itse ja kollegani ovat teidän taholtanne saaneet. Tämä on ilmeisesti viimeinen kerta tämän nykyisen parlamentin toimikaudella, kun minulla on mahdollisuus tulla tänne teitä tervehtimään ja erityisesti haluaisin kiittää Dagmar Roth perentiä hän on ollut henkilökohtainen yhteyshenkilömme viraston suunnalta tähän valiokuntaan ja hän on pystynyt tarjoamaan meille paljon neuvoja ja tukea, rakentavaa kritiikkiä ja kertonut ja, ja auttanut yleisesti lääkevirastoa. Kiitoksia Dagmar Ja haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä. Se on varmistanut jatkuvan hyvän tiedonkulun meidän välillämme. Ja haluaisin kiittää kaikista jäsenistä luottamuksesta ja tuesta. Kiitos. Vielen Dank, Guido Rasi. Kiitokset, Guido Rasi, näistä sanoista ja myös tästä esityksestä. Meillä on täällä kaksi, molemmat edustajat myös äh, hallintoneuvostosta, kuin se Pemistikoja ja John Lenna, ja he molemmat haluaisivat myös äh, puheenvuoron. Olkaa hyvä. No, first of all, you know, I would like very much. Niin, minä Haluaisin myös kiittää lämpimästi Kidorasia ja kaikkia parlamentin jäseniä, koska näinä vaikeina aikoina, joita tällä hetkellä me koemme siis talouskriisin kourissa, niin Eman hallinto on hyvin hoidettu, se pitää sanoa. Kun tiedätte varmaankin, tämä toiminta eri valiokuntien kesken. Tiedätte varmaankin, että ennen valiokunnat ovat vähän yksin omalla taholla. Nyt tässä on koordinointia niiden kesken, tässä on synergiaa eri valiokuntien kesken, mikä tuo hyvin mielenkiintoisia ja hyviä tuloksia. Kiitoksia myöskin François, myöskin tästä lääket, tiede, lääketieteellisestä tiedosta lainsäädäntöön liittyen. Mutta minun täytyy myöskin kiittää Eman hallintoneuvosto, että on hyväksynyt minun ehdotukseni, siis toisin sanoen sen, että nyt vihdoinkin muutetaan näitä suuntaviivoja Alzheimer-sairauden suhteen. Ja tällä hetkellä tämä on ollut ongelma aikaisemmin. Ja hyvin tärkeää ongelma siis potilaiden perheille ja kansalaisille. Tähän mennessä olemme käyttäneet kymmenen vuoden ajan rahaa ja aikaa, mutta emme saa mitään uusia lääkkeitä aikaiseksi, koska suuntaväät olivat väärin. Ei voi vaatia sitä, että muutetaan Alzheimerin symptomiaa, kun kyseessä on jo vaikea vaihe ja neuronit ovat kuolleet. Tämän takia minä ehdotin tätä ja Emma hyväksyi sen, että meillä on kliinisiä koko, kokeita Alzheimer-taudin alkuvaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun tässä ei pieniä ähm, häiriöitä todellisuuden todentamisessa. Ja tällä tavoin eman puitteissa nyt ilmaisu siihen, että tehdään, tehdään nopea menettely tälle. Jos meillä on pitkät menettelyt tähän, niin emme koskaan saa tuloksia. Eikä tarpeeksi terapia toimia tähän. Tämä takia on tärkeää, että menettelytapa ja lisensiointimenettelytapa ja tutkimukset ovat mukautettuja joko nopeita, ja että myöskin elintarvikevirasto hyväksyy tämän ja myöskin muutkin voivat seurata tätä. Ja toinen asia, jota haluaisin vielä mainita, koska tämä on ehkä seuraavan parlamentin työtä sitten. Minä en ole täällä sitten enää, mutta se koskaan tietenkin tiedä. Uskoisin, että täällä onkin tarvetta leikata hieman tätä edistyneen terapian komitean Mm, painoarvoa. Voit tehdä aika vähän tuloksia tähän mennessä. Huolimatta siitä, että on paljon rahaa käyttöönsä. Meidän pitäisi miettiä ehkä uutta lainsäädäntöä, jos todettaisiin se, että ne, jotka ovat todellakin saaneet tuloksia aikaisin, saavat myöskin enemmän osuuksia. Kiitokset valiokunnalle ja olen erittäin tyytyväinen tällainen paljon ystäviä paikan päälle. Paljon käynyt mielenkiintoista keskustelua täällä. Kiitokset tästä puheenjohtaja. Vielen Dank äh, für die Worte. Kiitokset näistä sanoista ja sitten seuraava herra Lemer. Kiitos, että annoitte minulle mahdollisuuden myös sanoa muutama sanan meidän yhteistyöstämme hallintoneuvoksen Guido Rasin ja Emean henkilökunnan kesken. Yksi asia gidorasi Rasi, hän otti jo esiin, Nimittäin tämä EMAN sisäinen uudelleen järjestely, joka oli hyvin tärkeä. Toinen tärkeä asia on eturistiriita. Me tarvitsemme hyvin selkeät säännöt eturistiriidoille. Mutta sallikaa että sanon tässä muutaman kriittisenkin sanasen. Minä tulen akatemiasta ja kun tarkastelen tätä eturistiriitakysymystä, josta puhuttiin hallintoneuvostossa, niin riskitaso kaksi on jo silloin, kun, jos jokin järjestö saa jotain muuta rahoitusta. Minusta tämä on hyvin ähm, epämääräinen määritelmä ja yliopistotaustaisena en tiedä, tarkoitetaanko tässä farmakologista laitosta vai jopa yliopistoa tai tiedekuntaa. Jos näin olisi, niin silloin kukaan akatemian jäsen ei voisi palvella EMEAa. Jos kollega saa stipendin tai apurahan, niin silloin hän kuuluisi tähän riskitaso kakkoseen. Sehän on täysin mahdotonta. Me olemme vastuussa itsestämme, emmekä koko laitoksesta. Minusta tämä on asia, joka on otettava keskusteltavaksi ja tätä on selvitettävä. Painotan vielä kerran, että tuen täysin tätä eturistiriitakysymyksen selvittämistä, mutta tämä kyseinen yksityiskohta on minusta arvioitava uusiksi. Toinen asia, joka oli hyvin tiukan keskustelun kohteena, oli muutaman aset, muuta, Ja puhuttiin tietystä asetuksista ja säätelijöiden verkosta. Me tarvitsemme selkeät säännöt äh, vastuille, mutta tässä me kuitenkin sanoimme, että hallintoneuvoston vastuu on oltava mukana. näissä päätöksissä. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voimme jakaa vastuita, jotta voimme vastata tähän kysymykseen näistä maksuista. Kiitokset, herra Emmer. Lemmer, ensin meidän eh, yhteishenkilömme Dagmar Roth-Berend ja sitten Guterres Cortines, Margareta Auken ja Alda Susa ja Grostet. Habe ich Unohdinko jonkun? En? Okei. Okay. Die Kollegin Jana Kudakis. Jana Kudakis, no tietenkin. Dagmar. Mr. President, that's, it is a temptation to... Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä tulee kiusaus viitata vähän liian moneen asiaan, mutta kun tässä muutkin pysyvät puheenvuoroa, niin tiedän, että kollegat varmasti ottavat tietyt niistä lähes varmasti esiin, eli minä en yritä mainita tässä kaikkia. Kiitokset ensinnäkin Guido Raasille. Kiitos näistä ystävällisistä sanoistasi, mutta myös siitä yhteenvedosta, jonka äsken teit. Olen kovasti arvostanut sitä työtä, jota sinä olet tehnyt Euroopan lääkeviraston toiminnan kehittämiseksi se on Euroopan eräs kaikkein parhaiten toimivia virastoja ja kenties jopa maailman parhaimpia, mutta muutoksiakin silti tarvittiin. Ja kuten sinä äsken sanoit, niin minä olen aina yrittänyt selventää, tai mitä sinä nyt sanoitkaan, olen yrittänyt esittää rakentavaa, aivan rakentavaa kritiikkiä näihin muutoksiin liittyen. No, aina ehkä kritiikki ei ole ollut kovin rakentavaa, mutta virastossa tosiaan tarvitaan näitä muutoksia ja kaikille on hyvä merkki nähdä se, että myös tiukkojen budjettien aikana toiminnan tehostaminen on mahdollista. Olen ehkä kenties hiukan eri mieltä tässä Euroopan parlamentin edustajien kanssa, en suinkaan lääkeviraston edustajien kanssa. Minä uskon, että Euroopan lääkevirasto on toiminut hyvin vaikutusvaltaisella tavalla koko maailmassa ja hyvin kypsästi, mutta nyt se on tarkastellut tarkoin omia resurssejaan ja sitä, kuinka se rahaa käyttää käyttää. Ja jos jäsenvaltiot tekisivät tämän saman, niin varmasti paljon saataisiin aikaan. No sitten vielä näistä maksuista kommentoisin sitä ihan lyhyesti ja koko lääkeviraston toimintaa. Minäkin olen muiden tavoin vastuussa siitä, että pääsimme rakennukseen, jossa on tarpeeksi tilaa tämän työn tekemiseen. Euroopan lääkeviraston toiminta riippuu paljolti siitä, että sillä on kunnolliset tilat, joissa se voi päivittäistä työtään hoitaa. No sitten tämä tietojärjestelmä, jolla näitä tietoja hallitaan. Lääkeviraston tietokannat ja järjestelmät eivät olleet aiemmin ajan tasalla, enkä itse asiassa tiedä, mitä sillä kaikella rahalla on vuosien varrella tehty, jota sinne näihin tarkoituksiin on syydetty. Mutta kuitenkin nyt järjestelmät ovat kunnossa ja meidän tulee varmistaa, että kaikki tietokannat, ei ainoastaan kliinisistä tutkimuksista, mutta myös lääkevalvonnasta, toimivat mahdollisimman pikaisesti. Jos voitte sanoa tästä pari sanaa tästä aikataulusta, niin sitä arvostaisimme kovasti. Ehkä Aldo Susa puhuu vielä tästä kliinisten tutkimusten asiasta, mutta lääkärit, potilaat, kansalaiset, kaikilla on selvä intressi siihen, että tämä tietokanta toimisi tehokkaasti. Lääkevalvonnasta vielä pari sanaa, kun edustaja Makovei ei ole matkaongelmien vuoksi vielä paikalla, niin, niin ja tämä liittyy myös hiukan vähän tietenkin näihin maksuihin, niin toteaisin, että voisimme tutkia tilannetta, jossa kaikkiin tuotteisiin liittyvät vihjeet lääkevalvontaongelmista, niitä voitaisiin ehkä tarkastella jotenkin eri tavalla ja ehkä te voisitte kommentoida tätä, minkälaisia odotuksia teillä on. Omasta puolestani kommentoisin, että on hyvä, ja, että kerromme tämän myös kansalaisille, että lääketuotteita ja lääkeaineita on olemassa ja ne ovat olemassa, jotta niillä autetaan ihmisiä, mutta että mitään sataprosenttisen turvallista lääkeainetta tai kemikaaliakaan ei ole olemassa. Kaikilla on joitakin sivuvaikutuksia. Jos haluaa saada jotakin myönteistä aikaan, niin, niin silloin näin on oltava. Ja vaikka tuote olisi nyt turvallinen, se ei tarkoita sitä, että vuosikymmenen päästä siinä ei huomattaisi jotakin huomauttamista. Olen iloinen, että puhuit innovaatioista ja lääketieteen tarpeista toiselta kannalta, koska monesti nämä asiat eivät ole saman kolikon kaksi puolta. Voi olla, että lääkevalvonta tarvitsee jotakin ja innovaatiot edellyttävät sitten aivan toisia asioita. No vielä näistä maksujen sääntelyistä. Tässä herra Lemmer hallintoneuvoston edustajana viittasi siihen, että hallintoneuvosto haluaa päättää tästä. Hallintoneuvosto ottaa annetun budjetin ja lainsäädännön vastaan sellaisena kuin se tulee. Ja teidän tulisi tämän neuvoston jäsenenä olla, olla ensimmäinen, joka on tukemassa tätä lainsäädäntöä ja myös tätä maksuasiaa. Eli teidän tulee ottaa se, mitä teille annetaan. No, kuitenkin Ehkä voisimme miettiä, onko tämä lääkevirastojen verkosto, tuoko se minkäänlaista lisäarvoa? Minusta se voi tuoda lisäarvoa, jos kaikki hoitavat omat vastuunsa kunnollisesti, mutta jos kansalliset lääkevirastot ainoastaan käyttävät Euroopan lääkevirastoa silloin, kun se niille sopii, ja kansallisissa auktorisointiprosesseissa, silloin ne eivät kanna minusta omaa vastuutaan ja silloin kansallisten virastojen tulee ottaa opikseen. Tärkeää on pohtia sitä, tekevätkö ne tässä oman osansa, tekevätkö ne oman työnsä. Ja jos vastaus on se, että aina kun on jonkinlainen uusi auktorisointiprosessi tai lääkevalvontaprosessi, ja aina kun jäsenvaltiosta on jonkinlainen esittelijä, niin silloin kun tämä esittelijä ottaa työnsä vakavasti ja tuottaa todella laadukasta työtä, niin kaikki kunnia hänelle. Mutta jos esittelijä ei pysty tähän ja jos lääkeviraston sihteeristö on se, joka tekee todellisen työn, niin silloin tässä on jonkinlainen puute havaittavissa. Ja jos tämä jäsenvaltio sitten kuvittelee, että se voi uudelleen rahoittaa omaa budjettiaan tällä tavoin takaoven kautta EUn budjetin kautta, niin minusta sellainen ei käy. En hyväksy sitä. Ja haluan, että kollegat ymmärtävät tämän ja, ja myös teidän virastosta, että Euroopan unioni leikkaa Euroopan lääkeviraston budjettia, kuten kaikkien muidenkin virastojen budjettia, sen viitisen prosenttia. Ja Toisaalta sitten jäsenvaltiot haluavat rahaa Euroopan unionin budjetista näiden maksujen tai esittelijänä raportoijana toimimisen kautta. Minä en hyväksy sitäkään jos työ on tekemisen arvoista tärkeää, niin jäsenvaltion täytyy rahoittaa se, ja jos se ei pysty omaa virastoaan rahoittamaan, niin silloin jossakin on jotain vialla. Ette voi luottaa siihen, että, että saatte näitä esittelijän posteja ja kurotte sillä tavoin budjetin aukkoja umpeen. No sitten tämä virastojen verkosto, se on ollut hyvin suorasanainen alan toimija siellä on muutama hyvinkin suorasanainen edustaja ollut. Ja heistä tuntuu, että nyt on aika puhua rahasta eikä laadusta. He eivät halua puhua kansallisen auktorisoinnin rahasta ja vastuista. Jos he eivät halua puhua vastuista esimerkiksi lääkevalvonnasta, lääkevalvonnassa, niin silloin minusta jotakin on vialla ja minä teen kaikkeni, että kansalliset lääkevirastot saavat rahoitusta ainoastaan työhön, jonka ne ovat todellisuudessa tehneet, ja tämä pitää niille tehdä täysin selväksi. Kansallisille viranomaisille ja niiden raportoijille maksetaan ainoastaan tehdystä työstä. Ja jos ne nyt sitten sanovat, että no Euroopan lääkeviraston tulisi tehdä tämä, niin minusta silloin he katsovat asiaa väärin, sillä Euroopan lääkevirastolla on rahaa, sillä on varat ja se maksaa palveluntuottajalle eli vaikka kansalliselle virastolle. Tässä pitää olla varovainen, ettei tähän synny sellaista porsaareikää, jota kansalliset viranomaiset voivat sitten hyödyntää ikään kuin kilpailla Euroopan lääkevirastoa vastaan. Ja minusta tässä tulee olla todella varovainen, ettei tätä äh, käytetä väärin. Vielen Dank, Dagmar Christina gutierrez Kiitokset sitten Kristiina Gutierrez ja sitten Auken. Muchas gracias, señor presidente. Me alegro mucho de ver aquí viejos amigos como el profesor Nístico. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä, että näkee taas vanhoja ystäviä täällä. Me olemme tehneet aikaisemmin yhteistyötä asian suhteen. Minä en ole mikään asiantuntija, mutta yksi asia minua kiinnostaa kuitenkin. Voiko tämä, että lainsäädäntöä, jota me teemme, voiko todellakin soveltaa käytännössä emassa? Tämä on minun konkreettinen kysymykseni. Miten tämä sitten toimii loppujen lopuksi komissiossa? Miten tätä oikein sitten käytännössä käyttää? sitten Margareta Auken. Kiitos, kiitokset sitä, että tulit Rasi. Kiitos esityksestäsi. Minulla on kaksi kommenttia. Ensimmäinen siihen, minkä professori Lemmer otti esiin eturistiriidoista. Minusta meidän täytyy olla jopa hysteerisen tarkkoja siinä, kun me pyrimme välttämään eturistiriitoja. Meillä on todella paljon rahaa liikkeessä ja me olemme nähneet, mikä lopputulos on. jos me haluamme kansalaisten luottamuksen, ja jos me haluamme olla uskottavia heidän suuntaansa, niin pitäisi olla selvää, että ne, jotka tekevät päätöksiä lääkkeistä, että siinä ei ole minkäännäköistä eturistiriitaa. Tämä on objektiivinen kriteeri. Me käsittelimme tätä vetoomusvaliokunnassa. Me olemme sieltä monta kertaa vaatineet uutta asetusta, joka myös kattaisi EMAN ja kaikki toimielimet, että meillä olisi myös hyvät säännöt hyvästä hallinnosta, johon otettaisiin myös täysin selkeä itseselitteinen eturistiriitapykälä. Meillä on Tanskassa ollut paljon huonoja esimerkkejä. Esimerkiksi Kreikassa ei myydä ollenkaan geneerisiä lääkeaineita. Voitteko te arvata miksi? ja Kreikassa, jossa on niin paljon taloudellisia ongelmia ja on täysin lahjottuja. Mutta paras ihminenkin, jos tässä on rahaa, niin heidän täytyy astua pois päätöksenteosta. Siis voi olla maksuja, maksetaan työstä, mutta pitää olla selvä tässä. Haluaisin vain painottaa tätä. Meidän pitää olla hyvin varovaisia. Ja asiantuntijat, kyllä me varmasti löydämme asiantuntijoita, jotka eivät ole teollisuuden palveluksessa. Näin tehdään Efrassakin. Sitten avoimuudesta ainakin Tanskan lehdistö on saanut tietää, että te olette täällä tänään, Kidorasi. Ja he ovat kotoa jo soitelleet. Onko mitään uutta tietoa niiden sääntöjen täytäntöönpanosta, jotka te otitte käyttöön tämän oikeusasiamiestapauksen jälkeen, kun Nori Cochrane-instituutti voitti vetomuksensa oikeusasiamiehelle ja vaati avoimuudessa sitä, että äh, suosittaisiin potilasta ei teollisuutta. Ja oikeusasiamies noudatti tätä vetoomusta ja tekin. Ja olimme tästä kovin iloisia. Mutta sitten äh, kaksi suurta teollisuutta oikeudessa pysäytti tämän. Tämä oli aika moni shokki se, että tavallaan koko oikeusasiamies ja kaikki asiat äh, siirrettiin vain syrjään. 1049 asetus esimerkiksi, joka antaa meille oikeuden äh, saada informaatiota ja asiakirjoja. Kaikki tämä vain ohitettiin. Ja minulle soitettiin nyt Tanskasta ja haluaisinkin voida vastata tähän kysymykseen. Kuinka pitkälle me siirrämme eteenpäin teidän, teidän uusia käytänteitänne siitä, että potilas ja terveys ja julkinen etu on teollisuuden edellä. Ja että kaikki lääkkeet, jossa on patentit ja muut, miksi tässä ei toiminta avoimesti? meidän täytyy olla tässä tiukkoina. Ja toivon todellakin, että voisitte kertoa minulle, että olemme päässeet eteenpäin, eikä meidän tarvitse odottaa vielä paria kolmea vuotta. Ja nämä kolme äänestystä, mitkä meillä on, nämä kliiniset kokeet, lääketieteelliset välineet ja diagnoosiasetus, nämä kaikki olisivat suuri edistysaskel julkiselle luottamukselle EUn suuntaan. Kiitos. Garita Augen, Alda Sousa, danach François Costet. Alda Sousa, olkaa hyvä. Obrigada, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ensin lääkeviraston johtajaa, että hän pääsi tänne paikalle tänään. Kiitoksia herra Raasi. Kiitoksia tästä esityksestänne. Kerroitte, kuinka viraston toimintaa on kehitetty oman poliittisen ryhmäni puolesta ja omasta puolestani voin todeta, että me olemme aina vastustaneet tätä 5 prosentin leikkausta näihin hallinnollisiin kuluihin. Emme pidä siitä, että, että näitä kuluja tosiaan leikataan sama määrä joka puolelta. Meillä oli kunnianhimoisempi ehdotus EUn budjetiksi. Se olisi vaikuttanut monivuotiseen rahoituskehykseen ja myös talousarvioon mutta toteaisin kuitenkin, että minä en ole vastuussa näistä äänestyksistä, joissa päätettiin näistä leikkauksista lääkevirastoon. Portugalissa sanotaan, että munakasta ei saa tehtyä rikkomatta munia. Missä itse asiassa, mistä kohtaa te olette leikannut tämän 5 prosenttia? No, olette optimoinut eri resursseja, se tuli selväksi, mutta muitakin leikkauksia varmasti on pitänyt tapahtua. No sitten haluaisin puhua vielä tästä tietokannasta. Se on todella tärkeä asia. Kerroitte, että tietokannassa olevaan tietoon pääsyä on helpotettu, sekin on valtavan tärkeä asia. Ja me kaikki varmasti tunnustamme sen, että tietokanta on merkittävä ensinnäkin mahdollisille potilaille, tutkijoille, terveydenhoitoalan ammattilaisille. Joten siinä mielessä nämä parannukset saavutettavuuden kehittämiseksi ovat varmasti olleet paikallaan Onnittelen teitä tuosta työstä. Olisin kuitenkin kysynyt erästä asiaa. Mistä teidän oli pakko näitä säästöjä ja leikkauksia tehdä? Puhuitte tästä tietokannasta ja siitä, että se vaikuttaa suoraan moniin muihin asioihin, muun muassa siihen asiaan, jonka edustaja Auken otti tässä esiin, eli tähän avoimuuteen, tiedon avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja myös tutkimustiedon avoimuuteen. No en halua puhua tässä nyt tämän pidempää, mutta olisin vielä lisännyt pari kysymystä listaan ja minua kiinnostaisi kuulla teidän vastauksenne tähän. Olen tässä valiokunnassa työskennellyt kolmen mielestäni tärkeän asian parissa viime kuukausina. ne vaikuttavat hyvin monen asiaan myös tulevaisuudessa. Kliiniset standardit, lääkinnälliset laitteet ja myös nämä in vitro-diagnostiikkaan liittyvät lääkinnälliset laitteet. Kaikki nämä kolme asiaa ovat valtavan tärkeitä. Tärkeitä asetuksia potilasturvallisuuden kannalta ja myös sen kannalta, että saadaan tuotettua luotettavaa tietoa tutkimuksiin ja diagnoosien kehittämiseen. sanoisin vielä, että en ollut tyytyväinen lääkinnällisiä laitteita koskevaan tekstiin tehtyihin tarkistuksiin täysistunnossa ja kliinisistä tutkimuksista. Toteaisin, että valiokunnassa ja trilogissa hyväksytty ehdotus oli parempi paljon parempi kuin alkuperäinen ehdotus Euroopan komissiolta. No, siellä on vielä joitakin puutteita. Ensinnäkin ei ole aivan selvää, kuka näitä kliinisiä tutkimuksia hyväksyy? Tarvitaanko tällaista hyväksymistä vai käykö joku ne ihan kursorisesti läpi ennen tutkimuksen alkua? Tätä asiaa pitää kehittää. Kaksi kysymystäni kuuluvat seuraavaksi. Seuraavasti lääkinnälliset laitteet. Nyt puhutaan siis korkean riskin lääkinnällisistä laitteista – mikä on se paras mahdollinen keino, jota me voimme käyttää, jotta varmistaisimme, että korkeariskiset lääkinnälliset laitteet toimivat todella potilaiden kohdalla Euroopassa. Mikä on paras mekanismi tähän? Miten voimme varmistaa, että nämä lääkinnälliset laitteet ovat turvallisia? Ja toinen kysymys sitten kliinisistä tutkimuksista muutama vuoden kuluttua käykö niin, että lääkeviraston tietokannassa on lääketieteellistä tietoa, joka ei ole mennyt asianomaisen komitean läpi. Kiitoksia vielä kerran, että tulitte tänne. Vielen Dank, François Grosset. François Grosset. Merci beaucoup. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Aluksi haluaisin sanoa Guido Rasille, että olen iloinen, että pääsit tänne tänään. Olen pahoillani, sillä en ehtinyt kuuntelemaan esitystäsi. Olin tuossa ulkopuolella muissa asioissa, pahoittelen sitä. Mutta halusin kuitenkin sanoa, että olen todella uskonut ja luottanut sinuun ja, ja tehnyt hyvää yhteistyötä muiden kollegoideni tavoin sinun ja virastosi kanssa jo jonkun aikaa. Ja me olemme todella luoneet une, unohtumattomia muistoja tuossa kokouksessa, joka, yhteiskokouksessa, joka tänä vuonna pidettiin, kun me vierailimme teidän luonanne. Siellä tehtiin hyvin vakavaakin työtä ja määriteltiin teidän työllenne tällaisia laajoja suuntaviivoja. Olen pahoillani tästä 5 prosentin budjettileikkauksesta. Tehän vaaditte jatkuvasti lisää, lisää rahaa ja lisää resursseja. Se on ihan oikeutettua, koska teille on tullut jatkuvasti myös lisää tehtäviä ja lisää työtä ja vastuita sälytetään Euroopan unionin taholta teille jatkuvasti lisää ja budjetti ei sitten anna teille mahdollisuutta vastata asianmukaisella tavalla näihin vaatimuksiin. Eli Siksi teidän on jatkuvasti peräänkuulutettava lisävaroja. Tästä asiasta voitaisiin keskustella. Voidaan keskustella myös eturistiriidoista ja muusta. Tämä tilanne on hyvin monimutkainen ja teidän on todella vaikeaa nyt löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. Minä olen hiukan huolissani. Eturistiriitoja tosiaan on kaikkialla ja jos osapuolet eivät työssä luota toisiinsa. Jos ei ole jonkinlaista vähimmäisluottamusta, niin silloin teidän työnne käy ihan mahdottomaksi ja voi käydä niin, että teidän kompetenssinne ja kokemuksenne ikään kuin ei pääse oikeaan käyttöönsä näiden eturistiriitojen vuoksi. Minä haluaisin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Totta kai kaikki ovat siitä samaa mieltä, mutta se ei saa estää teitä tekemästä työtänne oikealla tavalla ja hyödyntämästä oikeanlaista asiantuntemusta. Ja siksi, siksi toivon, että kertoisitte meille hyvin suoraan, missä te olette omassa ajattelussanne tässä asiassa. Estävätkö eturistiriidat teitä tekemästä työtänne virastossanne? Ja olen iloinen, että myös kaksi muuta hallintoneuvoston edustajaa ovat täällä paikalla, on täällä paikalla tänään. He ovat tehneet tätä työtä ja yhteistyötä parlamentin kanssa jo vuosien ajan ja seuraamme mielenkiinnolla myös teidän työtänne. No sitten vielä näistä maksuista ja lääkevalvonnan lisääntyneistä tehtävistä riittääkö tämä vai häiritseekö teitä ja estääkö teitä jotenkin se, että teillä on tämän verran rahaa? Tiedätte varmasti minä, mitä minä tästä asiasta ajattelen. No entä sitten tämä markkinoille, tuotteiden markkinoille saattaminen? Voi olla, että Siinä samoja lääkevalvonnan tehtäviä hoitavat kansalliset viranomaiset ja toisaalta sitten Euroopan lääkevirasto. Miten tätä työtä oikein johdetaan? Ja sitten asetuksen kohta kaksi tähän tietokantaan liittyen. Siinä vaaditaan, että lääkevalvonnan tietojen on oltava avoimesti saatavilla, mutta huolestuttaako teitä se, että tietojen nykyinen käsittely jotenkin rajoittaa työtänne? Tiedot eivät ikään kuin päde yhtä lailla kaikkiin lääkeaineisiin? Kohdistuuko teihin erilaisia vaatimuksia tässä asiassa? No muut kollegat ovat ottaneet jo monia asioita tässä esiin, mutta minä olisin vielä halunnut puhua erästä asiasta, sitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi potilasturvallisuustekstin lokakuun toisessa täysistunnossa ja siellä säädettiin juuri lääkkeiden käytöstä. Olisin halunnut tietää, mitä te aiotte tässä asiassa tehdä. Tämähän on hyvin herkkä asia. Ranskassa ja Tanskassakin oikeusasiamies ovat tästä asiasta kiinnostuneita. Kohdistuuko, kohdistuuko teihin jonkinlaisia paineita tässä asiassa? Kiitos. Kiitos François. Sitten Jana Kudaks, ole hyvä. Please. Thank you. Kiitos. Luulen, että olette unohtaneet minut. Haluaisin kiittää siitä, että tulitte tänne. Minä olin mukana tällä vierailulla ja opin siitä paljon. Palaisin siitä, että ei voi tehdä omelettia ilman kananmunia. Me käytämme tätä ilmaisuutta myös Isossa Britanniassa, mutta me sanomme, että ei voi tehdä olmeelettiä ilman, että rikkoo kananmunat, ilman, että ostaa kananmunat. Ja monilla jäsenvaltioilla on tällä hetkellä ongelma tämän ostamisen suhteen. Tulin juuri Kreikasta kotiin ja siellä on todella vakavia taloudellisia ongelmia ja meidän tulisi tästä olla tietoisia. Kun me puhumme rahasta, meidän tulisi olla hel- varovaisia. Kyllä sieltä muuten saa geneerisiä lääkkeitä. Ostin sieltä niitä apteekista viime viikonloppuna. Joten olin hyvin kiitollinen tästä 5 prosentista emalle ja odotan vastaavia leikkauksia myös tulevaisuudessa. Nyt on kysymys koko Euroopan kannalta vaikeista ajoista. Rakentava kritiikki. No, mitä tulee äh, farmakologisiin äh, näihin maksuihin, tässä on kaksi asiaa. Emalla on suuri rooli, kun kaikki pidetään tavallaan kontrollissa ja valvotte kaikkia viranomaisia. Te käytätte tietokonejärjestelmää, joka pitäisi saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Mutta olen kuullut huhuja siitä, että tämä järjestelmä ei ole käytössä vielä ja ehkä se vielä myöhästyykin. Mikä on tilanne? Ja tämä maksu, jota komissio ehdotti, te sanoitte, että te voitte tehdä tämän vielä halvemmalla. Oikein hyvä juttu luuletteko te, että te kykenette noudattamaan tätä lupausta? Minä tiedän, että välillä luvataan kaiken näköistä, mutta kykenettekö te toimimaan tämän mukaisesti ja onko tietokone valmis? Kiitos kollega Jana Kudakis. Enkä minä teitä koskaan unohtaisi. Minä en ikinä teitä unohtaisi. En puhujalistalta enkä muutenkaan. Eltern Guido Rasi, ja sitten Guido Rasilla annetaan mahdollisuus vastata näihin esitettyihin kysymyksiin, kommentteihin. Olkaa hyvä. Okay, thank you. I, I try to do my best to address all and not... Kiitoksia. Teen parhaani sitten ja yritän olla unohtamatta ketään ja pyydän anteeksi, jos näin käy. Muistakaa minua sitten, mikä ehkä on unohtunut tästä esityksestä pois. No nyt vedän vähän ehkä kysymyksiä yhteen, mutta pyrin menemään vähän kuitenkin tämän samassa järjestyksessä kuin ne tulikin täällä, mutta otan sitä kysymystä yhdessä ryppäässä esille. Professori Lemö mainitsi kaksi asiaa. Periaatteessa yksi oli eturistiriidasta asiantuntijoiden suhteen. Ja tästä asiasta on puhuttu jo monen muunkin kanssa. Täällä muutkin puhuvat siitä – Rod Zoken, Sousa ja Crossteet myöskin. No mikä minun käsitykseni tähän asiaan on? Kuten tiedätte, me, hyvä, että olitte mukana täällä kokouksessa eturistiriidoista. Näin me pyrimme ottamaan tasapainon tässä huomioon, että myöskin meillä on parhaat asiantuntijat käyttävissä, mutta kuitenkin samalla sitten pidetään mielessä se, että ei saa olla mitään häiriöä tässä, ettei järjestelmään tule mitään epäilyjä. Haluaisin vetää yhteen oman kantani ja myöskin tämän päätelmät samalla. Ensinnäkin me tiedämme, että akademisessa maailmassa periaatteessa pitäisi määritellä metodologia, jotta voidaan tarkkaan määritellä etu. Eli yhdestä kolmeen nämä riskitasot, meidän pitäisi näiden mukaan sitten kuvailla sitä, mikä etu tässä on kyseessä, ja pyrkii sitten estämään tämä kyseisen edun häirintä. Tarkemmin sanottuna tämän metodologiaa ei ole vielä tarkennettu, jota vielä työstetään. Ja hallinto neuvosto tekee tästä lopullisen päätöksen. Me tiedämme, että jos alennamme liikaa tätä, niin saattaa olla, että eturistoriidasta tulee sellainen, että se estää taas sitten muulla tavoin toimintaa ja päätös, päätökset tulee hyvin vaikea, joten meidän on vaikea löytää tasapaino tähän. Ne tulee myöskin aikatauluun. Tiedämme, että kaksi, kolme vuotta ehkä ei ole oikea aikaraja. Meidän pitää tarkkaan määritellä, koska etu on ohi, kuusi kuukautta vai onko se koskaan. Tätä me työstämme. Ja loppujen lopuksi te hallintoneuvostossa teette sitten päätöksen asiasta myöhemmin. Sitten avoimuudesta ja eturistiriidasta. Me tällä hetkellä myöskin julkaisemme näitä ja annamme niitä tiedoksi, että eman sisällä ihmiset voivat kertoa asioista, jos vaikka löytyvät jotain, mitä me olemme nähneet. Mutta etenkä me voimme vaatia liikaa myöskään ihmisiltä. Ja avoimuuden suhteen sama asia tällä hetkellä lisäämme jo avoimuutta julkaisemaan asialla. Myöskin kaikkien valiokuntien kokoukset ja niiden estyslistat. Ja myöskin ne pöytäkirjat tullaan myöhemmin julkaisemaan. Tietenkin pitää tämän tuomioistuimen päätöksen pohjalta kunnioittaa sen tulosta, mutta samalla pitää myöskin löytää tapa että kuinka voimme tätä päätöstä noudattaa ja näitä odotuksia noudattaa. Ja myöskin oikeusasemien ehdotusta. Eikä tällä hetkellä julkaisemme monia asiakirjoja. Ja ainoa mahdollisuus, mikä tällä hetkellä on se, että me katsomme tästä yleisen julkisen terveyden etua kaiken yllä. Kyllä tiedätte, minun henkilökohtainen kantaa, niin me voita mitään hallinnollista lähestymistapaa tähän. Emme voi tässä pelkästään tiedon julkaisijaksi tulla, tiedon vuoksi pelkästään. Kun me julkaisemme tietoa, meidän pitäisi päättää, mitä me haluamme julkaista. Ja sitten meidän pitää myöskin perustella, miksi meidän pitää tehdä, miksi teemme näin. Ja kun tämä päätös on tehty, sitten keskustelu on, keskustelu on päättynyt tämän jälkeen. Tietenkin avoin pääsy tietoon voisi olla pitkällä aikavälillä jotenkin hyväksi, erityisesti Euroopan pk-yrityksille, ei niinkään ehkä suurteollisuudelle EU-ulkopuolella. Mutta tällä hetkellä ollaan vielä varovaisessa katsantovaiheessa, koska meidän pitää katsoa, mitä tämä tuomioistuin tulee sitten lopuksi päättämään. Toivottavasti tässä otin esille tämän eturistiriidan ja avoimuusasian molemmat puolet niille, jotka kysyvät asiasta. Edustaja Rot Perent kysyi aikataulusta. Ja joillainkin tapaa näkyy, näkyy myöskin siinä, kuinka tietoja julkaistu, miten IT-järjestelmää ollaan kehittämässä. Myöskin edustaja Jäänen Takisin kysymys liittyi tähän asiaan. Kuten tiedätte, tässä on vähän tämä muna ja kana kysymys, että kumpa ensin. Ja mikä voimme kerätä nämä maksut, jos meillä on tietokantaa ja niin edelleen. Tämän takia aloitinkin esityksen toteamalla, että tämä oli tärkeä investointi, joka halusin tehdä Ja sitten toisaalta, että on miten myöskin, että meillä on käytössä myös teknologiaa, jota tarvitsemme tulevaisuudessa. Missä tilanteessa nyt tällä hetkellä ollaan? Tämän vuoden lopulla kaikki asiat on hoidettu, mikä tarkoittaa, että 18 tietokannasta, jota on laittu järjestelmään, eikä noin puoli miljoonaa koodia, kaikki ne sovellutuksineen. Ja siis muutamia sovelluksina myöskin virheineen sinne. Ja lopuksi nämä kaikki sitten ottaa pois sieltä nämä virheet. Eli meillä on asiantuntijoita käytössämme, jotka sitten puhdistavat tietokantaa ja tekevät siitä käytettävissä olevan ja johdonmukaisen sen järjestelmän mukaiseksi että lääkevalvonnan täytäntöönpano ja teollisuuden vaatimukset ottaa huomioon sitten vuonna 2014 puolivälissä. Eli kaikki maksut ja muut asiat ovat tässä myöskin jo mukana. Tämä on aika järkevä arviointi, ei mikään liian optimistinen arvio ja uskon, että ensi vuoden puolivälissä olemme tässä tilanteessa. Muitakin asioita voidaan tehdä, kuten totesin myöskin tarjontaketju ehkä ongelmana vielä. Ja mielestäni myöskin, myöskin ongelmia tämän pakkauskoon suhteen, ja että voidaan välttää sitten virheitä. Ja myöskin muidenkin lääkkeiden suhteen tässä siirryn toiseen kysymykseen Rod Berendin puheenvuorosta. Minä uskon, että nämä siirtämiset ja uusi tietokanta ja lääkevalvonta, kuten totesitte, saavat paljon huomiota osakseensa. Ja 60 prosenttia näistä viesteistä on nyt jo nähty viime vuonna. Mutta mitä tarkoittaa sitten vanhoille tuotteille oikeastaan? Tietenkin täällä saattaa olla jotain tuotteita, mitkä ehkä on vielä täysin ymmärretty täysin lopullisesti. Ja täällä saattaa olla myöskin ongelmia, joita on tuotannon puolella, vai aikaisemmin tästä ei ole koettu Euroopassa. Ja myöskin lääke ja lääkevirheitä, siis se resepti virheitä voidaan todentaa myöskin lääkevalvonnan avulla. en muista tätä prosentti määrää tarkkaan, mutta yleensä kyllä ongelma on se lääkkeen väärinkäyttö sinänsä, eikä niinkään väärin määrääminen. Mutta tietenkin tämän lääkkeen valvonnan ja metodologian avulla voimme myöskin sitten katsoa, missä on, on ollut tietyn lääkkeen ongelmia sen käytön suhteen Ja tiedämme, että käytöstä tulee hyvin monimutkaisempaa, koska ihmiset ottavat näitä erilaisia lääkkeitä yhdessä, ihan lukemattomia määriä. Tässä on lyhykäisyyssä minun visioni siitä, mihin me tulemme sitten uusien lääkkeiden suhteen pääsemään. Ne tulen tunnistamaan nopeammin kuin aikaisemmin tulee näitä uusia tapauksia, jotakin tulee tunnistaa nopeammin kuin aikaisemmin. Tämä on vastaukseni tähän. Kaikkien lääkkeiden suhteen tehdään hienosääntöä niiden oikean käytön suuntaan, että voidaan todellakin käyttää hyväkseen lääkkeitä oikealla tavalla. Ja sitten muuhun kuin reseptitarkoituksen käyttöön lääkkeet vielä. Tämä on Tämä on monimutkaisempi asia vielä. Kuitenkin tämä muihin tarkoitusperin käytetyt lääkkeet, niin sekin osittain käytetään uudella lääkevalvonnalla. En tiedä, voinko voi todeta, että jollekin tälle käytölle sitä on myöskin hyötyä, koska voimme nähdä, että, että me emme halua tapahtuvan. Tätä voidaan valvoa. Maksut ja hallintoneuvostoasia. Tämä ei ole minun päätösvallassani. Mutta Rova Perent mainitsitte myöskin kansallisten virastojen lisäarvon. Minun kantani on kyllä, kyllä niillä on lisäarvo. Me tarvitsemme myöskin paikallista valvontaa. Mutta kantana, kantamiseen myöskin uskon, että paikallisten toimijoiden, kaikista virastojen alaa laajennetaan, niiden kapasiteettia laajennetaan maailmanlaajuisesti. Ilman paikallisviranomaisia emme voi toimia. Tämän takia johdannossani totesin, että haluan myöskin lisätä koulutusta, ja jotta voidaan toki käyttää sitten toimia siellä, missä tarvitaan ne toimia. Kaikkia toimijoita tarvitaan kuitenkin. Ja tiedän, että tässä, täällä on paljon toimiva, toimintakykyä siellä, ja meidän pitää tukea sitä, että voidaan käyttää sitä paremmin nyt muuttuvassa ympäristössä. Sitten edustaja Kotins kysyi sitä, että mitä vaikeuksia meillä on ollut. No, oikeastaan nämä ensimmäiset vuodet ovat menneet aika hyvin. Meillä on aika positiivinen kuva tilanteesta. Olen ylpeä ihmisistäni. Ja Emma on selvinnyt ilman lisähenkilökuntaa. Vuoden ajan olen pystynyt tämän ilman lisähenkilökuntaa. Ja olemme nähneet myöskin, että ylityöaika on lisääntynyt huomattavasti ja olen hyvin ylpeä ihmisistäni, niin henkilökunnastani. Ja olen myöskin ylpeä verkostosta. Kuten näemme tällä hetkellä, voimme kattaa myöskin kaikki kulut, mutta me voimme maksaa esittelijöille, joten nyt on tietysti olla vapaaehtoisesti tämä esittely. Ja vain harvat maat ovat kantaneet suurin osa taakkaa. Olen kiitollisia heille verkoston toiminnallassa. Kuinka pitkälle tässä voidaan jatkaa, no, en tiedä, koska me voi jatkaa tällaisella hätäjärjestelmällä, mutta uskoisin, että tähän mennessä järjestelmä on kyllä tullut hyviä tuloksia. mitä sitten edustaja Sokin mainitsi, Mainitsinkin tämän asian aikaisemmin täällä. Tämän, tähän ei puuttua enää. Edustaja Sosa, kiitokset sympatiasta, jota osoititte. Ette te hyväksytte 5 prosentin leikkausta. Haluan todeta, että meitä 25 prosenttia tuetaan tästä työstä, jota me teemme. Että me emme, emme ole taakka julkisrahoituksen suhteen, haluaisin muistuttaa tästä. Ja itse toivon tämä 25 prosenttia siis tästä meidän varoistamme. Ja vain 15 prosenttia tulee siis julkisrahoituksen taholta. Tämä on asia, joka voimme myöskin maksaa Ja näistä 60 prosessista, jotka mainitsin täällä, voisimme keskittää tiettyjä palveluja ja välttää päällekkäisyyttä ja siirtää toimintaa, jota mainitsinkin täällä jo, niin tiettyjä resursseja muualle. Ja näin olemme selvinneet tämän leikkauksen alla. Mutta kuten totesinkin, ei pitkään voi jatkaa näin jos haluamme parantaa toimintaamme. Tarkastusten koordinointi vaatii jo meiltä 20-25 ihmistä täyspäiväisesti. Kaikki on tietenkin tärkeää tässä, mutta me olemme luottavaisia. Emme halua mitenkään johtaa tätä harhaan kliiniset kokeet vielä, tästä kysyitte myös, kliiniset tutkimukset. Tiedän, että tästä keskustellaan tällä hetkellä ja me kyllä näemme tässä, että kielisten tutkimusten tuloksia ei ole ihan johdonmukaisesti yhdennetty toisiinsa. Tämä saattaa olla vaara ja me nyt täällä omassa järjestelmässä olemme parempassa tilanteessa tämän suhteen. Me voimme ottaa mukaan nämä kliniset kokeet ilman, että lisäkuluja syntyisi tästä meille. Ja tämän voin taata myös jäsenille, koska komissio tukee myös meitä, mutta jäsenvaltioilla on vielä, muutamilla jäsenvaltioilla on vielä huolenaiheita tämän suhteen. Voin todeta, että sen sijaan, Uskomme, että näemme vielä paljon kuluja johtuen siitä, että nämä muotoilevat tieto integroidaan meidän olemassa olevan tietoomme. Eli pientä investointia tarvitaan vielä ainakin tämän järjestelmän loppuun viemiseksi, jos ei suurta saada. Sitten lääke lääkinnälliset laitteet, no tämä ei ole meidän päätösvallassamme. Mutta mitä nyt tukisin kuitenkin on se, että meillä olisi pääsy tähän asiantuntijuuteen, mitä tällä hetkellä ei ole, koska paljon näistä uusista järjestelmistä ja teknologiasta ja laitteista ovat hyvin herkkiä ja vaikeita käyttää. ja mitä, mitä lääkkeiden valmistuksessa, niin välttämättä niihin meillä ei ole ajassa asiantuntemusta. Ja kuka sitten arvioi näitä laitteita, niin tietenkin sillä pitää olla myöskin asiantuntemusta näiden asioiden ja lääkkeiden suhteen. Tämä ilman muuta kansanterveyden kannalta on tärkeä asia. Eli mikä tahansa päätös tästä tulee, niin tehdään sitten sellainen kokous, jossa kaikki nämä asiantuntijat ovat saman pöydän ääressä. Tehdään kansanterveyden kannalta tämä päätös. Sitten in vitro-diagnostiikka myöskin. Tämä asia tähän. Meidän haluan myöskin antaa oman lausuntomme, koska me voi sallia sille, että lääke voisi perustua sen diagnoosi, jota meillä, josta meillä oli tietoa, eikä ole valvo, mahdollista valvoa sitä tietoa. Joten tässä haluamme myöskin viimeisen sanan. Me pyydämme ihan suoraan. Tässä haluamme sanoa viimeisen sanan. Ihan tämän aikaisemman päätöksen mukaisesti. Tässä pitää olla johdonmukaista. Johdonmukaisia. Tässä varmaankin melkein kaikki, jotta halusin sanoa jos unohdin jotain, niin voi myöskin vasta kirjallisesti teille, jos joku asia jäi pois. Kiitoksia. Guido Rasi, ich glaub, alle No niin, kiitos Guido Rasi. Kaikkiin kysymyksiin vastattiin. Meillä on nyt oikein hyvä, erinomainen katsaus siitä, mitä emassa tällä hetkellä on esityslistalla. Ja kiitän teitä tästä perusteellisesta puheenvuorosta. Ja mitä tulee säästöihin, niin eh, se on mahdollista vain tiettyyn rajaan. Kyllä me tiedämme, mitä, tiedämme, mitä emassa tehdään ja me aina hyvin nopeasti eh, haluamme, että ema ottaa enemmän tehtäviä, mutta eh, saan aikaisesti silloin täytyy antaa myös enemmän varoja, mikäli me annamme sinne enemmän toimivaltuuksia. Koska yksi asia on myös varmaa, mikäli Emma saa enemmän päätösvaltaa, niin meidän täytyy huomioida myös byrokratia. Ja kaikki, <laughs> kaikki täytyy myös maksaa. Minua on raivostuttanut tämä 5 prosenttia, mutta no, en nyt lähde sitä sen enempää käsittelemään, mutta jossain vaiheessa kipureja tulee vastaan, mitä tulee näihin säästöihin ja leikkauksiin. Toivotan teille ja teidän joukoillenne menestystä ja toivon, että yhteistyö ja informaation vaihto jatkossakin toimii yhtä hyvin. Me olemme tästä saaneet paljon hyötyä viime vuosina ja suuret kiitokset teille. Jetzt möchte ich mal eine Gruppe. No niin, äh, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Isosta Britanniasta vierailijaryhmän energia- ja ilmastosuojeluministeriöstä. Hienoa, että olette paikalla. Tervetuloa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan kokoukseen. Jatkamme eteenpäin esityslistalla. Esityslistan kohta kuusi, jossa on kysymys äh, Majoten äh, asemasta ja aseman muuttamisesta. Ai, oli, ai hyppäsin ylitse. Ah, Chris Davis hän on täällä ensin. Eli kohta viisi, täytäntöönpano, kertomus, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, teknologian kehittäminen ja käyttö Euroopassa. Chris Davis, ole hyvä. Thank you, Chairman. I promise I will not... Kiitos puheenjohtaja. No, minä yritän jättää, varmistaa, että en jätä teitä ottamatta huomioon tässä omassa puheenvuorossani varmasti muistan teidät. Tähän jätettiin paljon tarkistuksia tähän hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaan liittyvään paperiin. Kansainvälinen energiajärjestö on todennut, että tätä CCS-tekniikkaa tarvitaan tulevaisuudessa, jos halutaan päästä näihin päästövähennystavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä, jolla tähdetään siihen, että maapallon lämpötila ei nouse tuota kahta astetta enempää ja CCS-tekniikalla voidaan saavuttaa tästä tavoitteesta jopa 80 prosenttia, mutta nyt on käynyt niin, että Eurooppa, joka ennen oli johtajana tällä alalla, on joutunut Kiinan ja Yhdysvaltain ja muiden ohittamaksi. Ja syy tähän on se, että kunnollisia liiketoimintamalleja ei ole. Ja odotukset ovat myös ollut, olleet aika korkealla sen suhteen, että mitä yksityisen sektorin pitäisi tehdä ja kuinka paljon rahoitusta sen tulisi tarjota ja minkälaista sääntelyä kaivattaisiin. CCS-tekniikan kehittelyssä ei ole koskaan luotettu tukiaisiin, vaan siihen, että tästä päästökauppajärjestelmästä saadaan tarvittava määrä rahaa tämän CCS-järjestelmän ja tekniikan kehittämiseen käytännössä on kuitenkin käynyt niin, että rahaa ei ole saatu riittävästi näistä päästöoikeuksien kaupasta ja tämä liiketoimintamalli on romahtanut sitten omaa mahdottomuuteensa. Ja minä olen tästä ja monesta muustakin asiassa vastuussa. Olin esittelijänä aiemmassakin mietinnössä. Mietitään vaikka saksalaista kemianalan yritystä. Saksassahan niitä on, herra puheenjohtaja, aika paljon, ja ne päästävät hiilidioksidipäästöjä hirvittäviä määriä ilmakehään suoraan osana liiketoimintaansa. No, te ja Saksa olette tässä ikään kuin nyt sama asia yhtä lailla vastuussa. Liittokansleri Merkel pitää itseään Saksan äitinä ja te olette nyt sitten tässä Saksan isä. No niin, eli teillä on siis näitä kemian alan yrityksiä, jotka päästävät hiilidioksidia ilmakehään. No, miten ne puuttuvat tähän ongelmaan? Mitä ne tekevät sille? No ainoa ongelma olisi se, että haudataan tämä, nämä päästöt syvälle kallioperään, varastoidaan se. Ja vuosituhansien ajan jo metania on ollut varastoituneena samalla tavoin maankuoren sisässä. No onko realistista odottaa, että kemian alan yritykset voivat mennä insinöörin puhelle ja sanoa, että rakennapas minulle tällainen talteenottojärjestelmä, ja putki vielä Pohjanmerelle. Sehän on ihan älytöntä. Tämähän kuuluu itse asiassa öljy- ja kaasualan yrityksille. E- eivät kemianalan yritykset osaa tällaista lainkaan lähteä tekemään. Se on ihan erilaista liiketoimintaa. No nyt on odotettu, että kuitenkin nämä yritykset ovat ne ensimmäisiä, ensimmäiset, jotka lähtevät rakentamaan näitä putkistoja omiin tarpeisiinsa. Ne olisivat kuitenkin sitten tulevaisuudessa niitä perusputkia, joita kaikki muutkin alat käyttäisivät, joten siksi ilmiselvästi tässä tarvitaan julkista sektoria apuun ja valtioita apuun rakentamaan näitä putkistoja, jotta ne voidaan rakentaa mahdollisimman tehokkaasti, ja tätä ei ole tehty. Tässä tällainen ikään kuin tulomotiivi on otettu johtotähdeksi, ja liiketoimintamalliin se ei ole sopinut. Tämä mietintö, minun mietintöni, sen tarkoitus oli saada ikään kuin uudelleen liikkeelle tämä CCS-tekniikan kehittely Euroopassa, jotta saataisiin ikään kuin uusia ajatuksia liikkeelle. Paljon on tullut tarkistuksia. Niitä voi kuvailla 3G tarkistuksiksi. Niitä tuli vihreiltä. Se on yksi G ja Guesta toinen G. No, vihreillä ainakin on joku selvä filosofia tarkistusten takana. Ihan selkeä, hyvä filosofia puheenjohtajamme emme monestikaan ole eri mieltä vihreiden kanssa, mutta tällä kertaa olemme hiukan napit vastakkain tässä asiassa suurelta osin siksi, että puheenjohtaja, tehän ette pidä CCS-tekniikasta lainkaan, sehän, sehän on totta. Jos tarkistelee, ta, katselee, katselee näitä tarkistuksia, joita te olette jättänyt, niin tässä halutaan teeskennellä, että jäsenvaltioilla ei ole ratkaisevan tärkeää roolia sen päättämisessä, että mennäänkö CCS-tekniikka-asiassa eteenpäin vai ei. Täällä on jäseniä, jotka eivät halua tukea CCS lainkaan, eivät halua perustaa innovaatiorahastoa tai mitään sertifiointisertifikaattijärjestelmää. ja jotkut jäsenet eivät pidä siitä, että CCS on teollisen tarkoituksen lisäksi saattaa olla myös rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä muusta voimantuotosta – Jotkut jäsenet eivät halua julkista puolta mukaan näiden putkistojen rakentamiseen, eivät halua, että EU etsii tällaisia hyviä varastointipaikkoja esimerkiksi Pohjanmereltä, vaikka Pohjanmeri olisi ihan ilmeinen paikka, jossa, jossa tätä kaasua voitaisiin varastoida. Se on kaukana kaikesta. No sitten nämä luotettavuusvaatimukset yksityisen puolen toimijoille, ne ovat aivan liian tiukat. Nyt jäsenvaltiot itse olisivat hyväksymässä näitä varastointipaikkoja, ne voisivat päättää, onko jokin paikka varastointiin sopiva vai ei. Ja sitten pitäisi ikään kuin kantaa vastuu myös siitä asiasta. Ja kun yksityisten yritysten hartioilla on nyt kokonaan tämä vastuu, niin se kyllä estää kaikenlaisen kehityksen tässä asiassa aivan täysin. No, kaikesta tästä huolimatta tarkistukset olivat jossain mielessä jopa avuksi vaikka alkuun näyttikin, että ei, ei niistä mihinkään ole, mutta kyllä sieltä päästiin rakentaviinkin ratkaisuihin. Aloitan näistä fossiilisista polttoaineista, vihreiltä Guelta ja puheenjohtaja Grootelta. No, en rupea tappelemaan teidän kanssanne, varmasti tähän ratkaisu löytyy. Ja varmastikin me vihreiden kanssa pääsemme sopimukseen voidaan sanoa, että CCS-tekniikalla on oma roolinsa tässä. Sen tekniikan tulee olla kehittynyttä, jos halutaan puuttua päästöihin, joita muusta teollisuudesta tulee. Mutta tässä on kyse enemmänkin varmasti sanamuodoista nyt, joita tähän mietintöön tulee. Mutta ei kannata toivoa, että tämä nyt tästä ikään kuin toivomalla vain tämä koko ongelma poistuu. CCS-tekniikka on nyt agendalla ympäri maailmaa hiilestä ja kaasusta tulevat hiilidioksidipäästöt kasvavat valtavasti esimerkiksi Kiinassa. Yhdysvallat siirtyy pitkällä tähtäimellä hiilestä kaasuun omien kaasuvarastojensa takia, mutta se silti edelleen tuottaa fossiilisia tuottaa edelleen hiilidioksidipäästöjä, koska voimaa tuotetaan äh, fossiilisilla polttoaineilla. Ja Kiina samoin, ja nämä johtavat pitkän aikavälin ongelmiin, sähkön ja voiman tuotannossa. Ja tätä asiaa ei voi jättää huomiotta, se ei ole järkevää. Ainakaan sillä hetkellä, kun päästöt hiilestä ja kaasusta Euroopan unionissakin ovat jatkuvassa kasvussa. Mutta en ala haastaa riitaa tässä asiassa, sillä haluan mahdollisimman laajan poliittisen tuen tälle mietinnölle, jotta varmasti voimme sitten käytännössä itse asiassa edetä tässä asiassa. No teollisuudesta vielä pari sanaa. Sementtiteollisuus teki tällaisen toimintasuunnitelman vähähiilisyyttä kohti viime kuussa ja siinä todettiin, että jos käytetään kaikkia mahdollisia tekniikoita, mitä nyt vain mieleen tulee, niin vuoteen 2050 mennessä voimme leikata päästöjämme, sementiteollisuus siis 30 prosenttia. Ja jos haluatte miinus 80 prosenttia, niin siihen ei päästä ilman hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Näin sementiteollisuus totesi. Dagmar voi varmasti kertoa tästä teknologiasta, jota sementtiteknologialle on ja sementiteollisuudelle on saatavissa. He eivät itse vielä sitä tiedä ja mukaan tunnistaa, että näin on, mutta kuitenkin on. Siellä sanottiin, että kaikilla muilla mahdollisilla toimilla miinus 30 prosenttia, mutta CCSllä miinus 80 prosenttia. Ja muut ryhmät ovat tässä valiokunnassa tunnistaneet ja tunnustaneet tämän saman asian. Eli että jos tässä asiassa halutaan ratkaisua, niin CCS on se ratkaisu. No, Saksan teollisuuden ongelma, se on, siihen on keksittävä ratkaisu. Putkistoja on alettava rakentaa, sillä nyt ne päästävät tällaisia valtavia hiilidioksidipäästöjä ilmaan. Jo tällä hetkellä hiilidioksidia pystytään erottelemaan. Se teknologia on ollut olemassa iät ja ajat, mutta nyt se prosessi pitää vain ikään kuin saada käyntiin, jotta tätä näitä päästöjä päästään siirtämään ja laajentamaan tekniikan käyttöä teollisuudessa. No entä sitten julkiset reaktiot? Ymmärrän, että se on huolenaihe. Minulla on Britanniassa helppoa, koska minulta poliittiset puolueet Britanniassa eivät koskaan kysy yhtään mitään. Saatetaan kysyä, että voitko elellä talossa, jonka alle tungetaan hiilidioksidia johonkin parin kilometrin syvyydessä olevaan säilöön. Tällaisia kysymyksiä on jossakin esitetty, mutta ei Britanniassa. Lounaalla yhdessä komission kanssa kuulimme esityksen CCSstä ja Pohjanmerestä ja sen geologisista löydöksistä ja todettiin, että siellä, sinne mahtuisivat kaikki teollisuuden ja energian tuoton hiilidioksidipäästöt tulevaisuudessa, siellä on riittävästi varastointitilaa vastaamaan kaikkiin, kaikkiin tarpeisiin vuosisadoiksi eteenpäin. Eli tällä tavoin julkiset huolenaiheet voitaisiin välttää varsin näppärästi. Perusperiaate on kuitenkin tämä. Ja tämä on tärkeää tarkistusten suhteen. Loppujen lopuksi kyse on jäsenvaltioista. Jos jäsenvaltio ei halua CCS-tekniikkaa, niin se ei sitä käytä. Me emme pakota ketään nyt käyttämään CCS, niin ei käy. Mikään yritys ei edes investoi, kuvittele investoimansa johonkin jäsenvaltioon, jos se ei kerran tue CCS. Se on ihan liian vaikeaa lähteä tappelemaan jotakin hallitusta vastaan, eli niin ei käy. Tämä on ihan täysin kiinni nyt jäsenvaltioista – jos ne haluavat CCS-tekniikkaa, niin silloin neuvottelevat järjestelyt, joilla se onnistuu. Ja järjestävät siihen sitten taloudellista tukea. Minä pyydän jäseniltä sitä, että kun mietitte kuinka äänestää, niin yrittäkää olla asettumatta niiden jäsenvaltioiden tielle, jotka nyt haluavat kehittää CCS-tekniikkaa. Kiitoksia. Vielen Dank, Chris Davis. Kiitos Chris Davis. Tämä oli hienoja esimerkkejä. Nyt lähdemme sitten äh, varjoesittelyiden kierrokselle. Rouva Grostetkö? Ei, ai, aha. Ei, kyllä, Gadinin puolesta. Ja sitten äh, Andres Pirillo Rodriguez. Olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, tässä on nyt virhe. Minä pyysin puheenvuoroa omissa nimissäni. En, äh, en, äh, en varjoesittelijän, EPP-varjoesittelijän puolesta. No, poistan teiltä sitten EPP-vastuun. Ja jatkamme SD-ryhmään. Kollega Rodriguez, ensi varjoesittelijät ja sitten muut. Señor presidente, casi todos los informes que tramitamos en esta comisión suscitan debates importantes kaikki ne ehdotukset, joita me täällä käsittelemme, ovat johtaneet valtaviin keskusteluihin ja mielipideeroihin ja joskus nämä ovat rakentavampia keskusteluita kuin mm, toiset. Jäsenvaltioiden kesken on suuria eroja, ryhmien kesken, ryhmien sisällä. Tämä osoittaa vain, miten rikas tämä parlamentti on mielipiteiden suhteen. No, tässä mietinnössä on kysymys hiilidioksidin talteotosta ja säilynnästä niissä jäsenvaltioissa, jotka niin haluavat tehdä. Kuten Davis sanoi, ne, jotka niin eivät halua tehdä, niitä ei velvoiteta. Eli tässä ei ole pakko valita CCS tai uudistuvia lähteitä. Ei vaan kysymys on täydentävistä toimenpiteistä, jotka pyrkivät samoihin tavoitteisiin, nimittäin hiilidioksidipäästöjen selkeään vähentämiseen. Selvennykseksi meidän täytyisi Euroopan unionin tavoitteet äh, pitää aina mielessä, käytetään sitä CCS, eli ei sähkökeskusten äh, määrää pitäisi vähentää, joten siltä osin olen tehnyt tarkistuksia toivon mukaan monet jäsenet voivat äh, näitä tarkistuksia tukea. Vaikuttaa olevan konsensus CCSn käytöstä. Se on välttämätön tietyillä sektorilla, kuten metalli ja tietyillä muilla teollisuuden aloilla. Energiasektorilla erot ovat suurempia. CCS ei aina ole ihanteellinen ratkaisu, mutta se vaikuttaa kuitenkin välineeltä, joka voi auttaa meitä saavuttamaan meidän tavoitteemme jäsenvaltioissa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on siis vähenemässä, mutta meidän täytyy tässä tarkastella koko Euroopan unionin energiamiksiä. Komissio sanoi maaliskuussa 2013, että CCS on välttämätön, jotta voidaan pitää lämpötilan nousu alle kahdessa asteessa. Eli me voi hylätä tätä tekniikkaa noin vain. Ja mitä tulee projektien rahoitukseen, niin mekanismi on tässä siinä, siltä osin epäonnistunut, se on ihan selvää. Koska tämähän on täysin riippuvainen polttoaineiden hinnasta. Ja tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä kannustinta investoida tällaisiin projekteihin. Esittelijä sanoi, että me tarvitsemme uudenlaista rahoitusmuotoa, olen samaa mieltä. Ajattelin tässä innovaatiorahastoa esimerkiksi, ja ajatus siitä, että CCS voitaisiin uudella tavalla käyttää. Mutta tähän ei vaikuta olevan niin paljon intoa. Olisi myös hyvä vaatia jäsenvaltioita päättämään, hyödyntävätkö ne CCS vai ei. Ja me tar- me niitä tarkistuksia, jotka ovat tämän suuntaisia. Jäsenvaltioiden täytyy kantaa oma vastuunsa ja myös hoitaa oma investointiosuutensa. Unionin täytyy myös olla aktiivisempi, kun pyritään tukemaan kehityskulkuja CCSn alalla, mutta jäsenvaltioiden täytyy myös nähdä omat mahdollisuudet. Sen vuoksi haluaisimme myös ilmoittaa, että emme ole samaa mieltä ihan kaikista asioista. Yritykset ovat myös vastuussa CCSstä. Tämä vastuu siis tavallaan jakautuu. Direktiivissä määritellään vastuu varastoinnista. Ympäristön suojelu on hyvin korkealla. Ja tämän valiokunnan mietinnössä täytyisi myös hyvin selkeästi tuoda esiin se merkitys, mikä CCS voisi olla. Ja meidän täytyy kuitenkin sopia asioista selkeällä tavalla ja pyrkiä sitä kautta saamaan mahdollisimman laajaa tukea tälle mietinnölle. Komission on nyt ryhdyttävä toimiin ja tehtävä uusi ehdotus, jonka kautta voimme stimuloida yrityksiä, koska tämä direktiivi tällaisenaan on epäonnistunut. Kustannukset CCS ovat liian korkeat. Meidän täytyy huolehtia, että tästä tulee teknologia, joka on myös kaupallisesti hyvä, hyödynnettävissä. Ja sen täytyisi olla koko tämän oma mietinnön tavoite. Me toivomme, että saamme aikaan konsensuksen ja että tätä kautta saadaan aikaan jotain hyödyllistä ja että me pystyisimme sopimaan näistä eri kannoista. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Chris, for... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin Chrisille tästä esityksestä ja ensimmäistä kommenteista. No aloitetaanpa vain vähän negatiivisemmalla lähestymistavalla ja sitten myöhemmin myönteisemmällä, kun mietin vähän sitä, että mitä tässä nyt oikein tapahtunut sinun kanssasi. koska sanotaan ilmaston asian puolustaja. Ja mitä nyt tällä näkyy, niin yhtäkkiä olet kääntänyt kelkkasi UK kelkan suuntaan, eli tämän kolmen 20 20 tavoitteen vastaan. Ja sitten annat yleensä, niin kuin että annetaan markkinoiden päättää, miten voidaan vähentää kasvihuonekaasuja. Tavallaan tällä perustava usko on olemassa siellä takana. Vaikka kaikki yleensä tietävät, että markkinat eivät ratkaise kaikkia ongelmia. Mutta kuitenkin samalla uk on huomattu, että markkinat eivät ratkaise kaikkea, koska samaan aikaan kun UK halutaan vain yksi tavoite ja annetaan markkinoiden päättää, niin me saadaan sitten ydinenergialle 40 vuoden ajan syöttötariffi, siinä markkinat. Ja tätä tukevat Chris ja liberaalidemokraatit. Ja sitten CSSn lisäksi erotat myöskin vuodelle 2020 CCS-tavoitteita. Eli tässä ilmeisesti sitten taas markkinat eivät tuo tuloksia. Eli käytöksesi tulos on se, että ehkä olet ilmastavoitteiden suhteen kunnianhimoinen, mutta haluat sen vain ydinvoimalla ja CCSllä saavuttaa. etelöikääntä energiaa, säästötavoitteita, uusiutuvia eh, energialähdetavoitteita. Tämä on vähän toutoa kyllä minun mielestäni. Joten olen vähän huolestunut tässä, mihin suuntaan toki olet menossa. Mutta kuten lupasinkin, sitten lopuksi on vähän myönteisempiä kommentteja. Tässä on nämä yleiset huolenaiheet, mutta, mutta oikeastaan sitten tämä CCS-kysymys vielä ja 2020 asiat ei karjuta tähän, mutta tähän yleiskeskusteluun tässä olet oikeassa. Minäkin uskon, että pidemmällä aikavälillä, jos katsotaan pitkän aikavälin tavoitteita, eli maailma ilman CCS ei saa tavoitteita aikaiseksi. Ihan yksinkertaisesti fyysistä syistä, vaikka terästeollisuutta se käyttää paljon tätä hapea, ja tämä hape voidaan poistamaan sitä hiilellä, eikä tämä ei liity niinkään taas siihen energian käyttöön, vaan hapen poistaminen malmista on kyseessä, ja tähän käyttää tätä hiilidioksidia. Eli joka kerta kun käyttää tätä, tehdään tätä tuotantoa, niin tässä myöskin hiilidioksidia sivutuotteena, ja tästä pitää päästä eroon. Tässä on yksi vaihtoehto, ehkä CCS. Joten näen, että CCS voisi olla lisäarvo tällaisissa sovelluksissa, Mutta sitten tämä ongelma, että koko CCS-keskustelu on nyt vähän väärille urille. Koska miksi minä nyt puolustaisin applikaatioita, jotka hiiliteollisuus on tavallaan ottanut omaan käyttöönsä, jotka haluavat pelkästään omaa toimintaansa pidentää, vaikka me tiedämme, että pitkällä aikavälillä voimaloille ei ole paikkaa tässä maailmassa. Ja mikä tahansa teknologia, joka pidentää heidän toimintaansa, en aio tukea sitä. Ja tällä hetkellä monissa jäsenvaltioissa on CCS kiinnitetty tähän hiilikeskusteluun. Minä en lähde tähän mukaan poliittisesti, mutta mä ei myöskään ole minun kantani siitä, mikä on tulevaisuus pidemmällä aikavälillä. Joten tämän takia CCS on ongelmallinen. Jos näet, jotka huolestuneita tästä, mutta miksi meidän vihreiden pitää sitten tukea sitä, jotta voidaan sitten hiilivoimalla pitää käytössä pidemmän aikaa. Emme me tee tätä. Tätä ei käyttää Alkomaissa, Saksassa, Tanskassa, koska täällä on ongelmia. Ja tässä tavallaan on sanottu nyt väärän asian ajajaksi, Chris. Niin, minä saatan ehkä liittyä taistelun kanssasi, jos sitä käyttää muuhunkin kuin pelkästään energiasektorin ja hiilivoimaloiden edun ajamiseksi. Jos meillä on joku teollinen sovellutus, jossa tiedämme, että vaihtoehtoja ei ole, mutta energiasektorilla tiedämme, että vaihtoehtoja on olemassa. Teollisuussa, teollisessa sovellutuksessa myöskin on olemassa. Ja jos tästä voimme sopia yhdessä, että työstämme tätä teknologiaa, niin tämän jälkeen voi ehkä vakuuttaa vihreäni, että tämä on syy, joka puolesta voimme taistella. Mutta jos tämä on hiilivoimaloiden strategiaa, niin sitten ei. Mutta käyttää sitä niissä tapauksissa kuitenkin hyödykseen, missä se on järkevää. Ja tällä tavoin voimme mennä eteenpäin asiassa ja odotan innolla jatkokeskustelua. Kiitos Bas äh, Eichhaut ja sitten on Rospa. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset Chris Davisille hänen työstään ja kaikille kollegoille näistä lukuisista tarkistuksista. On outoa kuulla, että tutkijat ovat sitä mieltä, että me voisimme ratkaista kaikki ongelmat Itämeren pohjalle sijoittavilla tankilla seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Mutta mehän puhuimme tästä Krisin kanssa jo 2009, eli tämän jakson alussa. Eli tästä me olemme puhuneet jo siis CCSn talteenottamista ja varastoinnista merenpohjalle. No, ECRL on hyvin tärkeää, että me varmistamme sen, että CCS-projektit tai projektit, jotka pyrkivät siihen, että olisi tärkeää, että ei ainoastaan tekniikka toimi, vaan että se olisi taloudellisesti kestävää. Tämä on meille erittäin tärkeää, koska tällä hetkellä tekniikka on hyvin kallista. Me emme halua luoda teollisuutta, joka voi toimia ainoastaan kaikilla mahdollisilla taloudellisilla tuella. Seksi olemme esittäneetkin tarkistuksia tähän suuntaan. Ja tuemme myös muita tarkistuksia, jotka ovat samansuuntaisia. Tuemme myös sellaisia tarkistuksia, jotka antavat maille vapaan valinnan ja onhan selvää, että kansan äänestykset eri eh, jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaisia riippuen siitä, missä päin Eurooppaa asua. Sen vuoksi mitään maata ei tule pakottaa käyttämään CCS. Jos ne kykenevät eh, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilman CCSn käyttämistä, jotkut maathan ovatkin jo käynnissä. Ehdotukset, eh, jotka painottavat sitä, että meillä pitää olla tutkimuksia, jotka tutkivat ja parantavat CCSn turvallisuutta. Näitä tuemme myös. Ja sitten myös sitä, että ei pitäisi panostaa ainoastaan CCSään, vaan että CCSn äh, käyttö ei saa olla tavallaan äh, tekosyy muiden äh, esimerkiksi fossiilisten aineiden käyttöön. Ja Bas Minusta tuntuu, että meidän täytyy myös löytää vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ilman, että sitä kuitenkaan koko ajan pitäisi taloudellisesti tukea, siis näitä vaihtoehtoja. Kiitos Anna Rosbach ja sitten Dagmar Rothbeeren ja sitten äh, François Dagmar. Ich, ich will mich lieber nicht mit, äh, mit Chris über die Zementindustrie streiten und die Argumente der Zementindustrie, die ich seit... No en nyt lähde tässä puhumaan Saksan sementtiteollisuudesta tai muusta. Jos minulle mikään on kriteeri, eh, sen, siis ylipäätään sementtiteollisuus yrittää, yrittää aina löytää jotain tekosyitä olla käyttämättä uusia teknologioita. Joten siltä osin Bas esitti asian hienosti. Kiitos sitten François Merci beaucoup. Moi, je voudrais apporter... Kiitos niin minä haluaisin tukea tässä Chris Davisia. Vuonna 2008 olin esittelijässä teollisuusvaliokunnan lausunnossa juuri tässä CCS-asiassa. Ja siihen aikaan tämä asia oli meille kaikille aika uusi ja meillä oli paljon toivoa tätä tekniikkaa kohtaan. Rahoitimme pilottihankkeita ja niin poispäin ja siihen aikaan Eurooppa oli kärjessä, mutta nyt olemme pudonneet muiden jälkeen ja se on sääli, sillä mekin voisimme hyötyä valtavasti siitä, että pystyisimme viemään tätä tietämystä tässä CCS-tekniikassa muualle maailmaan, muihin paikkoihin, joissa hiiltä käytetään valtavia määriä. Siellä varmasti hiilidioksidin talteenotolle ja varastointitaidolle olisi käyttöä. Ymmärrän, että tätä järjestelmää ei voi käyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen systemaattisesti, mutta onko tässä jonkinlainen subsidiariteettiperiaate, joka pitäisi kuitenkin huomioida? Jäsenvaltiot ovat vapaita päättämään, mitä teknologiaa ne käyttävät, haluavatko ne käyttää CCS-tekniikkaa lainkaan. Ja näin se asia tulee olemaan ja siksi tämä Chris Davisin mietintö on hyvä, sillä se valaisee asiaa. Ja minusta on hyvä, että pystymme puhumaan tästä asiasta ja katsomaan, kuinka voisimme saada ikään kuin uutta virtaa koko tähän CCS-keskusteluun. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oma vastuunsa samoin teollisuudella, varsinkin sillä teollisuudella, joka näitä hiilidioksidipäästöjä tuottaa. Ja tästä pitäisi pystyä löytämään se oikea rahoitusmalli sillä päästökauppajärjestelmä ei toimi nykyisellään. Siksi pitäisi välttää sitä, että puhutaan aina vain tästä ratkaisusta, vain hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Tämä käy hyvin mielestäni ilmi myös Chris Davisin mietinnöstä. Katselin näitä tarkistuksia ja asia on niissäkin otettu huomioon. Vielen Dank. da bin ich dran. Kiitokset ja sitten on minun vuoroni. Täytyy sanoa, että kun luin Chris Davisin mietinnön ensimmäisen kerran, niin minusta se tuntui ihan puhtaalta provokaatiolta. En tiedä, oliko se tarkoitettu sellaiseksi, mutta äh, harvoin minä reagoin tällä tavalla, kun luen. Mutta kuten hän jo tässä esittelikin, niin tällä hetkellä tämä on teknologia, ja väline, joka on ihan kuollut, siis CCS. Ja jos me nyt tässä vielä jotain saamme paperille, onhan se ihan hieno. Kyllä minäkin uskon, että me tarvitsemme CCS esimerkiksi terästeollisuudessa, sementiteollisuudessa ja ylipäätään laitoksissa, jossa ei ole mitään muuta mahdollisuutta vähentää CO2-päästöjä. Mutta se, mitä tässä mietinnössä sanotaan, liittyen eh, fossiilisiin polttoaineisiin. Siellä meillä on vaihtoehtoja. Ja miksi? Miksi meidän pitäisi eh, lähteä esimerkiksi voimalaitoksen eh, käyttöä tavallaan vähentämään CCSn vuoksi sen sijaan, että antaisimme voimalaitoksen toimia kunnolla. Joten minä uskon, että CCS on vastuullisesti käytettävissä silloin, kun ei ole mitään vaihtoehtoja. En halua sitä siis mitenkään tässä nyt nitistää, mutta silloin kun meillä on esimerkiksi energiantuotannossa vaihtoehtoja, niin meidän tulisi hyödyntää näitä vaihtoehtoja. Onhan täällä puhuttu jo moneen kertaan päästökaupasta. Mitä kaikkea tällä päästökaupalla pitikään rahoittaa? 90-luvulla, en muista mitä kaikkea meidän pitikään nyt tehdä näillä rahoilla, mutta meillä on tällä hetkellä hinta, joka on pakkasella. Ja on muitakin asioita, mitä pitäisi jäsenvaltiossa rahoittaa, esimerkiksi äh, uudelleen varustelua vaikkapa äh, uuden aikaisempaan äh, katujen valaisuun ja niin edelleen. Eli tämä on pitkä virsi tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden asia. Jos sitten tarkastelee investointeja tulevina 20, 30, 40 vuotena, niin meidän täytyisi ajatella myös tuota lopputulosta. Minä voin antaa sen yhden euron, joka on sidottu seuraavaksi kolmeksi 40 vuodeksi. Ja silloin haluan tietää, mihin ollaan menossa ja mitä pitää tehdä, että me saamme 70-80 prosentin tavoitteen. Ensinnäkin meidän pitää pystyä toimimaan kustannustehokkaasti sen vuoksi, että muuten miten me saisimme tälle hyväksyntää. Esimerkiksi Saksassa, kuten Chris sanoikin, uskaltauduttiin tekemään tällainen kokeilu niin kutsutusta energiamuutoksesta. Tämä on, ei ole vielä viety päätökseen. Mutta jos tämä ei onnistu, niin silloin tätä ei hyväksytä ja sitten tästä energiamuutoksesta tulee vielä yksi energiamuutoksen muutos. Joten eh, tämä täytäntöönpanokertomus täytyy viedä eteenpäin nyt. Kaikki ei ole tietenkään väärin. Täällä on tiettyjä asioita, joita voin tukea. Mutta suurelta osin, Chris, minä todellakin pidin tätä provokaationa, kun luin tämän ensimmäisen kerran. Eikä tämä johtunut näistä kolmesta Gstä, jotka mainitsit, vaan olen tästä ihan täysin vakuuttunut. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän ei nyt täytyisi heittäytyä tähän euforisesti, vaan meidän pitää realistisesti miettiä, millä tavalla voimme kustannustehokkaasti ottaa tämän teknologian mukaan tietyille sektoreille. Teknologia on tällä hetkellä vielä hyvin kaukana siitä, että se olisi kypsä markkinoille. Minulla äh, vaalipiirissäni äh, oli tällainen CCS-järjestelmä, olen sitä kyennyt äh, aika läheltä seuraamaan, mutta todellakin teknologia on vielä kaukana siitä, että me voisimme massiivisesti niitä ottaa käyttöön. Ja tässä on todellakin suuria vatsanpuruja energia-alalla. No niin, minä olen nyt provosoinut edustaja Klaasia, olkaa hyvä. Ei provosoinut ei, vaan mä saan nyt ajattelemaan tässä. On todellakin huomattavaa, että meillä oli pilotti ai, mukana ensimmäisessä ajatuksessa mukana. No me pääsemme eteenpäin tästä, koska meillä oli pelkoja. Mutta kun on kuunnellut tarkkaan tätä keskustelua, niin eihän tämä ole oikein tai, tai hyvä, että hiiltä polttaa takia, että viedään vain pelkästään hiilidioksidia maan alle. Ei tämä voi olla oikeaa argumentoitua. Eli miten tämä mietintö voidaan edes viedä siihen tilanteeseen, että pari laitosta saadaan käyttöön, että meillä on mahdollisuus edes testata tätä jossain. Ja tämä voisi vähentää pelkoja Tätä pyytäisin Chris Davisiltä, että katsotaan mitä mahdollisuuksia on, mitä voidaan toteuttaa ja tehdään sitten pilottiprojekti yhdessä ja tätä voidaan sitten tarkastella. Aloitetaan pienestä, mutta sitten kunnolla. No niin, tämä kaikki liittyy rahoitukseen. No, Chris Davis saa vielä puheenvuoron. Hänellä on tähän sanansa sanottavana vielä ennen kuin komissio saa puheenvuoron. Eli tulot, niitä jäsenvaltioissa käytetään tällä hetkellä muiden teknologioiden tukemiseen. Mikäli me otamme jotain pois, se täytyy myös kertoa. Oman maani kohdalta kunnat ja kaupungit odottavat tätä ohjelmaa ja näitä rahoja. Tämähän on kroonisesti alirahoitettua. Kansalaiset haluavat katuvalaistuksen kuntoon. Ja, ja me voimme luonnollisesti sanoa, että me päätämme, että koko CCS-ohjelma keskeytetään ja ei tiedetä, mitä tapahtuu. No, okei, annan puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen vielä Chris Davisille. Ole hyvä, niin että saat iskeä takaisin. Die Europäische Kommission, ist sie... Euroopan komissio. Onko täällä ketään paikalla komissiosta ja haluaako komissio puhua tästä mietinnöstä? Oi, jopa kaksi. Joten olkaapa hyvä. Thank you very much and good Kiitos. Hyvää päivää kaikki. Hyvät jäsenet, komissio on iloinen tästä keskustelusta, jota tästä asiasta käydään. Tämä asia on CCS-tekniikan kannalta Euroopassa valtavan tärkeä. Tämä keskustelu tulee varsin hyvään aikaan komission tekemän työn kannalta, kuten varmasti tiedätte, meillä on ollut kaksi julkista kuulemista. Ensimmäinen oli maaliskuussa tänä vuonna ilmastoasioista ja CCSn tulevaisuudesta – ja myös komission sisällä pohditaan, kuinka tästä päästään eteenpäin. Tuo valkoinen kirja vuoteen 2030 julkaistaan ensi vuoden alussa ja siinä on tarkoitus esitellä linjauksia ja jonkinlaisia fokuksia ja varmasti CCS lukeutuu myös tähän valkoiseen kirjaan, kun pohditaan, kuinka päästään näihin hiilidioksidi päästöjen vähennystavoitteisiin ja myös vähähiilisyystavoitteisiin kohti vuotta 2050. Täällä jo todettiin ja korostan vielä sitä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa oman energia, oman energian tuottamisensa valinnoista. Jäsenvaltiot ovat päätyneet varsin erilaisiin ratkaisuihin on tärkeää muistaa se, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voi olla tärkeässä osassa Euroopan pyrkimyksissä kohti vähähiilisyyttä pitkällä aikavälillä ja myös kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta. Kannattaa muistaa myös se, että CCS-teknologiaa voidaan käyttää hyvin moniin hiilidioksidilähteisiin, eli ei ainoastaan hiileen, vaan myös muut teollisuuden alat ovat kiinnostuneita, eivät ainoastaan voimantuottajat. Myös raska, raskas teollisuus on kiinnostunut tästä asiasta. Sementtiteollisuus täällä jo mainittiinkin, mutta muitakin on. CCS pidetään ainoana teknologiana, jolla voidaan varastoida jopa 90 prosenttia maailman suurimmilta päästöjen tuottajilta. Me uskomme myös, että CCS ei välttämättä kilpaile suoraan uusiutuvien energialähteiden kanssa. Se voi täydentää niitä. Se voi täydentää uusiutuvien energialähteiden riittävyyttä ja tarjota tällaisen varavaihtoehdon. Ja tällä tavoin, kun CCS yhdistetään uusiutuviin energialähteisiin, muun muassa biomassaan, se voi edistää suuria päästöleikkauksia, paljon suurempia kuin mi- mihin uusiutuvat energialähteet yksinään pystyvät. Tarvitsemme uusia teknologioita, kaikkia teknologioita, jotta pääsemme kohti näitä päästöleikkaustavoitteita ja tähän tarvitaan myös hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Vielä loppuun toteaisin, että CCS-teknologian rahoitusta täytyy kehittää ja olisi hyvä, jos hiilidioksidia voitaisiin, sillä voitaisiin käydä kauppaa tällaisena hyödykkeenä. On tärkeää, että Eurooppa edelleen kannustaa CCS-teknologian kehittämiseen ja erilaisiin kokeiluprojekteihin tämän teknologian osalta. Uh, Jos vaan voi lisätä hieman näihin kommentteihin mitä täällä puhuttiin, komission, komissiolla on kaksi rahoitusohjelmaa, jolla esitellään CCS-teknologiaa. Yksi oli tämä Recovery-ohjelma ja toinen oli tämä NER 300-ohjelma, joka on yhä vielä käynnissä. Ja NER 300 tulee tekemään ainakin yhden tällaisen käytännön esimerkin siitä. Ja meillä pyrimme laatimaan tässä tällaisen bisnesmallin CCS, jota voitaisiin soveltaa. CCS on yksi niistä teknologioista, joka toivon mukaan auttaa Euroopan pääsemään 2050 tavoitteisiin. Eikä ole epäilystäkään siitä ja toivomme, että valkoinen kirja vuoden 2030 tavoitteisiin tuo tämän teknologian takaisin käyttöön. Ja sitten vielä yksi huomio. Horizon 2020 ohjelmassa tämä uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Siellä on pyrkimys tuoda tämän ohjelman kuluja alas ja myös tavallaan paremmin oppia ymmärtämään, kuinka sitä voitaisiin toimeenpanna ja soveltaa Euroopassa. Kiitos. Kiitos ja lopuksi Chris Davis. Thank you, Chairman. Can I just... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin pöyristynyt näistä kommenteista täällä esitti Näistä syytöksiä minua vasta. Vastotesi, että olen luopunut sitoumuksestani ilmastonmuutoksen vastustamisessa. Minä olen toki sitoutunut tähän näin. Minä vastustin ydinvoimaa monia vuosia. Ja, ja siitä tietenkään ei tule CO2-päästöjä. No tämä. Mutta ehkä sitten ilmaston lämpimisongelma on suurempi kuin ydinjäteongelma. No jos pidätte kaikki nämä ennakkoluot piilossa vielä, niin tämä toimii vielä. Ja sitten vielä hiiliteollisuus ja, ja kaasuteollisuus. Fossiiliyhtiöt eivät todellakaan tee mitään. Ne eivät edes loppaa. Ne ovat tyytyväisiä, että hiilen hinta on romahtanut. Ja aivan oikein totesitkin täällä – että heillä pitäisi olla etu oikeastaan tukea CCSS. Ja sitten Dagmarille vielä. Niin, totta, vaalit tulossa ensi vuonna. Ja UK on liberaalit korkealla viepidetutkimuksissa tällä hetkellä. Ja atot taistellaan tätä ehdotusta vastaan UKIPin taholta. Ja he toteavat, että meidän pitää poistua EUsta, koska EUn kansalaiset tulevat tänne meidän alueellemme. Ja minä taas mielestäni sitten Maria vastaan, että minä sanon, että me tarvitsemme tästä hiilen valtionotto- ja varastointijärjestelmää. Niin. Kiitoksia Kosteille ja Rodriguezille heidän kommenteistaan. Paas totesi, että katsotaan tämä tavoiteasia. Tarvitaanko tavoite CCSlle? Mutta edustaja Krosti, että meillä on tavoite. Se on neuvoston asettama vuonna 2007. 12 näytösprojektia vuonna 2015 mennessä. Yhtään ei vielä aloitettu. Joten tämä tavoite on vähän hyvin ilmassa vielä. Mutta meidän pitää saada jotain aikaiseksi. Ja pitää katsoa prioriteetista, että meillä on projektit käynnössä. Mutta näiden projektien prioriteetti ei pitäisi olla se entinen prioriteetti, vaan pitää katsoa ensin teollisuutta. Jos tämän onnistumme tekemään, ja sitten saamme kaikki toiset ryhmät mukaan tähän. Ja voimme kehittää teknologiaa se tavalla, joka se auttaisi meitä sitten. No meillä tällä hetkellä ole mitään politiikkaa, että sementti on jotain kannustimia projektien tekemiseksi, eikä meillä ole myöskään mitään näillä sektoreillikaan, että he, kuten komissio totesi, äh, he haluaisivat tehdä yhteistyötä heidän kanssaan tehdäkseen, että kemiallisen ja sementtiteollisuuden pitäisi nyt yhdistyä. Ja tietenkin haluaisivat tehdä mitään tappioita, eli ensimmäinen projektikin toimii tappiolla, tämä näytösprojekti, joten pitää antaa tukea tähän. Ja sitten he voivat ehkä tehdä yhteistyötä komission kanssa ja todeta ja näyttää sen, että tämä toimii. Ennen kuin me jäämme jälkijunaan näistä muista meidän kilpailijoistamme täällä Valtameren toisella puolella. Kiitoksia. Vielen Dank. Wir werden im Kiitos. 27.28. marraskuuta äänestämme tässä valiokunnassa ja täysi istunto on tammi-helmikuussa 2014. Kiitokset äh, tästä hyvin mielenkiintoisesta ja lyhykästä keskustelusta ja nyt jatkamme eteenpäin. Esityslistan kohtaa numero 6 Majottesta ja tässä minä olen esittelijä. Majotesta Tahan me Elisa Strasbourgissa käsittelimme, meillä oli torstaina siellä ylimääräinen valiokunnan kokous, Eli kysymys on siitä, että ensimmäinen ensimmäisestä lähtien tämä saariryhmä saa, saa autonomisen alueen statuksen. Ja siihen tarvittiin tiettyjä poikkeusjärjestelyitä tietyillä aloilla, esimerkiksi ympäristöstandardeiden kohdalla. Me olemme tehneet tästä lausunnon. Emmekä luonnollisestikaan voi millään muotoa hyväksyä sitä, että ei meillä enää tässä ole yhteispäätösmenettelyä, vaan ainoastaan meitä kuullaan. Tämähän on parlamentille ihan selvä. Tähän kollegat ovatkin tehneet tarkistuksia, jossa olisi kaksinkertainen oikeusperusta. Minun täytyy tätä vielä hieman tarkemmin tarkastella, koska parlamentin aseman tällainen äh, heikentäminen ei ole hyvä asia ja meidän täytyy toimia tässä vastuullisesti ja koskapa meillä on äh, tässä kiire, niin meillä on 14. marraskuuta kello 9 aamulla ylimääräinen kokous. Ja sillä tavalla me osoitamme, että me olemme tietoisia tästä asian ongelmasta. Mutta mitä tulee oikeusperustaan, sitä minä vielä tarkastelen ja puhun tästä vielä oikeudellisen yksikön kanssa ja selvittääkseni, mitä tämä merkitsee. Corin Lebage, Franco ja Pagno ovat tehneet eh, tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Kaikki kollegat tulevat Ranskasta. Heillä on tietty oma suuntansa, joka on eh, puolueiden rajat ylittävä No, ikävä kyllä kukaan näistä kollegoista ei ole paikalla, mutta varmasti heillä on omat perustelunsa. Ja avaan keskustelun tästä asiakohdasta. Varjoesittelijät, en näe yhtään paikalla. Haluaako joku muu puheenvuoron? Ja Nakudakis, olkaa hyvä. Ah, well I have a message. Niin, minulla on viesti EKRn varjoesittelijältä. Viesti on yksinkertainen. Tämä on kansallinen asia. Tämä on Ranskan asia. Ja varjoesittelijä uskoo, että EU ei pidä tähän sekaantua. Hän kuitenkin uskoo, että kun nämä saaret ovat osa EUta, silloin niiden täytyy noudattaa EUn lainsäädäntöä. Finito. Finito, okei. Okay. Möchte Haluaako joku muu puheenvuoron? Die Kommission. Komissio. Ei, Rostet, olkaa hyvä. Euh, c'est vrai que moi je n'ai pas du tout des... Niin minä en jättänyt tarkistuksia ranskalaisten kollegoideni tavoin, mutta Majot on ranskalainen departementti, joten siksi siihen pätee yhteisölainsäädäntö. Mutta siellä tarvitaan hiukan aikaa, jotta asiat saadaan kuntoon jos tuntee majoten tilannetta, niin tietää, että siellä ei ole helppoa saada kaikkia asioita kuntoon ja lainsäädännön mukaisiksi. Esittelijänä en ole käynyt millään fact-finding-matkalla, mutta olen antanut kertoa itselleni. Siitä tästä on tullut sadasi ensimmäinen departementti. Mutta nyt komissiolle puheenvuoro. Erläutern, wer Jetzt zeigt. Ja, okay. We would just like to make a statement on the legal basis. Niin, oikeusperusta vain lyhyt kommentti. Ja sitten kollegani saa asiasisällöstä vielä puheenvuoron. On turha todeta, että me vastamme kaksoisoikeusperustaan yksinkertaista syystä. Se on se, että tämä on yksi asia. Ja, ja kuten juuri valiokunta totesi, jos komissio nyt oli oikeassa, että käyttää normaali oikeusperustaa, joka koskee eri alueita, niin niin samasta asiasta ei voi antaa toista oikeus perustaa. Tämä ei voi olla oikein. Tämä on ihan yksinkertaista. Mä olen valinnut, valinnut tähän normaalin oikeusperustan, koska millä tahansa alueella voidaan tehdä myöskin maantieteellisiä perusteluja tälle. Ja tämän takia teemme tähän perusteluksi tämän normaalin oikeusperusta, joka vaatii yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. Eli 349 on väärä. Väärä yhtenä ainoana, mutta myöskin toisena oikeusperustana. Ja sitten kollegani puhuu vielä sisältöä asiaan liittyen. Vielä? Tämä nousu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin minä puhun komission puolesta näistä tarkistuksista, joita tähän direktiivin oli ehdotettu. Siellä oli tarkistuksia liittyen tähän asukasvastine lukuun, Muistuttaisin, että komissio, komission ehdotuksessa otettiin huomioon jo tämä Ranskan tässä asiassa esiin nostama kommentti ja myös tämä toisarvoinen ja välillinen asia, sitä on hyvin vaikea soveltaa tähän. Pitää muistaa se, että tätä direktiiviä on toimeenpantava myös majotella ja minkälaisia poikkeuksia tähän ei voida suvaita. Tämän direktiivin toimeenpano on myös aivan äärimmäisen tärkeää myös taloudellisista ja sosiaalisista syistä ja jo väestönkin kannalta komissio on tehnyt tiettyjä havaintoja liittyen näihin parlamentin jäsenten tekemiin tarkistuksiin. Meidän kantamme on se, että että siellä mennään hiukan tämän direktiivin logiikkaa vastaan. Siellä puututaan asioihin, jotka eivät ole tämän direktiivin toimialueessa. Ne ovat enemmän mm, kunnallisia asioita ja liittyvät asukasvastinen lukuun, mitä tulee kuntiin. Ja sitten joissain tarkistuksissa puututaan myös komission ehdottamaan asukasvastinen lukuun. Yleinen tavoite on 70 prosenttia Majoten saaristolle vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä tulee puitedirektiivistä, ja jos näin ei käy, niin silloin mennään jo ihan kaikkia järkeäkin vastaan. Komission omat ehdotuksensa tässä asiassa tehnyt, mitä tulee näihin alle 10 000 asukkaan asukaskeskittymiin. Euroopan parlamentti on tehnyt myös tässä tarkistuksia nyt ja, ja ehdotuksia, joita komissio ei voi tukea. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, mitä tulee oikeusperustaan. Niin äh, emme me tässä nyt sitä ihan tuosta noin vaan käsistämme luovuta. 27.–28. marraskuuta tästä äänestetään. 14. anteeksi. 14. marraskuuta äänestämme. Ja joulukuun täysistunnossa sitten päätämme asioista. Kiitos. Ja nyt pyytäisin meidän vierastamme sisälle. begrüße ganz herzlich. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Liettuan terveysministerin. Minusta oli hienoa, että ensimmäisessä keskusteluissa te halusitte pitää kiinni sitä, että ollaan läheisesti tekemisissä parlamentin kanssa ja että keskivaiheessa vielä keskustellaan eri asioista ja siitä, missä mennään ja missä ollaan. Ja Andriu Kaitis on pitänyt lupauksensa ja puheenjohtajamaan edustajana on tällä toista kertaa. Ja annan teille välittömästi puheenvuoron ja sitten kollegat täällä esittävät joku sen kysymyksen ja toivon mukaan sitten saamme vielä tällaisen vastauskysymyskierroksen. Olkaa hyvä. Dankeschön, Matthias. Kiitoksia Matias, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet. Tämä on suuri kunnia minulle tänään olla täällä taas paikan päällä ja antaa teille väliraportti Liettua puheenjohtajakauden edistymisestä. Puheenjohtajakautemme tavoitteet, ne voidaan saavuttaa vain kiinteässä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Ja että ylläpidetään myönteinen henki vielä seuraavan kahden kuukauden ajan, kuinka puheenjohtajakautemme kestää. Erityisesti tämän toimikauden lopussa Liettua ymmärtää sen tärkeyden, joka on parlamentin ottamisella tähän. Tämän takia haluaisin keskustella teidän kanssa siitä, mitä on onnistunut, mitä voimme vielä tehdä ja mitä voidaan vielä tehdä paremmin. Jatkaisin sitten englanniksi. Haluaisin vain painottaa, ei ole pelkästään vastaamassa kysymyksiin, vaan sen kuulla myöskin kantanne ja teidän näkemyksenne teidän kanssa käytämme vuoropuhelu on tärkeä, kun ottaen huomioon näiden asioiden monimutkaisuutta meidän pitää ratkaista yhdessä. Kuten tiedätte, me olemme keskustelleet näistä kestävistä terveysjärjestelmistä jo aikaisemmin, ja se puhuttiin nyt myöskin neuvostossa ja työryhmässä, ja se tullaan todennäköisesti hyväksymään joulukuussa. Ja se on tärkeää tätä prosess- osaprosessia. Ensinnäkin Eurooppa 2020 strategia ja Euroopan talon ohjauskausi on tärkeä tässä yhteydessä. Ja sitten kuinka voidaan käyttää tehokkaasti rakennerahastovaroja, terveysinvestointeja, kuinka voidaan lääkkeitä käyttää tehokkaasti ja kuinka voidaan integroitua hoitoa käyttää parempaan sairaalainen hallintoon. Ja kuinka voidaan paremmin käyttää tehokkaita investointeja terveyshuoltoon. Kuitenkaan tätä näihin ei voisi rajoittua terveysjärjestelmän puitteissa. Terveysjärjestelmä riippuu myöskin muista muista tekijöistä, ja ei niitä saa unohtaa. On tärkeää tunnustaa, että terveyssektori ei voi pelkästään tuoda menoja, ja vaikka luoda taloudellisen kasvua tai tuottavuutta, tai vähentää köyhyyttä tai lisätyöllisyyttä tai kilpailukykyä. Myöskin Eriarvoisuuden poistaminen on tärkeää terveysjärjestelmän toiminnan kannalta. Ja haluan painottaa sitä, että terveys on tärkeä kaikissa politiikalajeissa ja myöskin muut sektorit pitää ottaa mukaan ja tehdä kiinteä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Tämä on tärkeää modernin terveyspolitiikan toiminnassa. Näistä asioista keskustelua keskusteltu vähän aikaa sitten, tullaan keskustelemaan tulevaisuudessa – Brysselissä ja Vilnassa ja terveysfoorumeissa. Ja meidän mielestä ne pitäisi ottaa myöskin neuvoston päätelmissä huomioon. Ja hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin esitellä teille meidän tärkeimmät tulokset lainsäädäntötyön osalta. Ensinnäkin tupakka. Haluaisin onnitella teitä hyvästä työstä, jota teitte tupakkadirektiivin suhteen ja esittelijä Minda Avania ja trilogin aloittamisesta. Liettua puheenjohtajavaltiona ole tyytyväinen parlamentin äänestystulokseen, mikä ottaa huomioon sen, että meidän tavoitteemme molemmilla lainsäädäntöillä ovat samat ja parlamentin ja neuvoston lähestymistavat menevät samaan suuntaan monessakin mielessä. Me olemme pyrkineet siihen, että ensimmäisessä käsittelyssä voidaan päättää asia ennen vuoden 2013 loppua, mikä sallisi sen, että tupakkadektio hyväksyttäisiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Olen täysin samaa mieltä, että tällä direktiivillä on tärkeä rooli, kun työn VEO WHOn puite yleisomusta tupakan valvonnasta. EU, Brasilia, USA, Australia ja muutkin maat ovat olleet mukana tässä, jossa pyritään muuttamaan sitä tilannetta, joka tällä hetkellä on tupakkavalvonnan alalla. Täällä on myöskin muutamia muita asioita, joista pitää neuvotella, kuten vaikka ainesosien tai sähkötupakoiden tai myynnin asioita. Mutta tärkein asia on se, että eivät nuoret aloittaisi tupakointia tai lopettaisivat tupakoinnin. Tässä luotan teidän tukeenne, jotta voimme löytää yhteisymmärryksen tämän asian suhteen. Meidän ei pitäisi uhrata meidän tavoitteitamme tai teknisten yksityiskohtien eteen, kun kompromissi kuitenkin on mahdollinen. Sitten lääkeaineiden kliiniset tutkimukset ja kokeet. On tärkeää luoda uusia lääketuotteita, että voidaan käyttää paremmin olemassa olevia lääketuotteita eurooppalaisten kansalaisten ja kilpailukyvyn ja EUn lääketeollisuuden edun vuoksi, jotta voidaan rohkaista tutkimusta ja innovaatioita. Me kaikki tiedämme, että on tärkeää tehdä kliinisiä kokeita Euroopassa, jos haluamme antaa EUn kansalaisille paremman pääsyn lääkkeiden saamiseen ja pitää täällä voimakkaan lääketeollisuuden, joka luo työpaikkoja. Asetus kliinistä kokeista täyttää nämä tavoitteet, koska näin lisätään tutkimusta ja vähennetään hallinnollista taakkaa ja kuitenkin ylläpidetään korkea suojelun taso. Puheenjohtajavaltion sanot neuvottelumandaatin koreperintä 30. lokakuuta ja neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa alkoivat 6. marraskuuta. Järkevä ja tasapainoinen lähestymistapa tarvitaan, jotta voidaan saada asiasta yhteisymmärrys. Meidän pitäisi käyttää liikaa aikaa teknisiin kysymyksiin, vaan kiinnittää huomioon siihen, että tämä laki hyväksytään ajoissa. Puheenjohtajavaltio tekee parhaansa, jotta saadaan yhteisymmärrys erotuksen suhteen, koska suurin osa jäsenvaltioista Euroopan parlamentti on jo esittänyt tukensa sille, että voidaan tehdä nopea hyväksyntä tälle tärkeälle lainsäädännölle. Haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että tämä asetus on erittäin tärkeä eurooppalaisille potilaille, akateemiselle tutkimukselle ja teollisuudelle. Olen erittäin kiitollinen esittelijä Glenis Wilmotille ja hänen tiimilleen sitä kovasta työstä, mitä ovat tehneet EP-kannan työstämiseen. Ja haluan taata, että me tulemme katsomaan jatkossakin yhteistyötä hänen kanssaan ja nyt entistä tiukemmin, koska ymmärrämme tämän lainsäädännön tärkeyden. Ja lopuksi haluan todeta, että Liettua puheenjohtajavaltiona on tehnyt kovaa työtä jotta voidaan vastata parlamentin ja Euroopan komission suuriin vaatimuksiin. Ja olemme tyytyväisiä, että voimme todeta, että on saatu paljon aikaiseksi neuvoston töissä hyvin lyhyessä ajassa. Nyt haluaisin, että kaikki osapuolet tekevät yhdessä rakentavaa yhteistyötä. Toivottavasti tästä tärkeästä lainsäädännöstä tehdään päätös Liettuun pohjoittakaudella lääkinnälliset laitteet. Puheenjohtajavaltio aikoo myöskin pyrkiä tukemaan näitä kahta erotusta lääkinnällisistä ja in vitro lääkinnällisistä laitteista, koska tämä muuttaa hetkistä järjestelmää huomattavasti, kuinka lääkinnällisiä laitteita auktorisoidaan, niin jäsenvaltiot tulevat katsomaan tarkkaan kaikkia vaikutuksia, mitä tämä tulee asettamaan tämänhetkiselle järjestelmälle. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon teknisiä asioita, jotka tällä hetkellä on säännelty kansallisella tasolla. Näiden kahden direktiivin puitteissa ne tullaan sopimaan sitten EUn tasolla. Tämä tarkoittaa pidempiä keskusteluja uudesta valvontajärjestelmästä lääkinnäisen laitteille, joka tämä asetus luo. Liettua puheenjohtajavaltio haluaa päättää ensimmäisen käsittelyn ja tunnistaa tärkeimmät ehdotukset ja tämän takia me ajattelemme aloittaa keskustelut näistä mahdollisuuksista. Eli katsoa sitä, kuinka voimme edistyä asiassa. Haluaisin kiittää esittelijää Dagmar Roth-Perentiä, kuten myöskin in vitro esittelijää, tohtori Peter Liiseä heidän tuostaan ja aktiivisesta toiminnasta. Tulemme jatkamaan työtä heidän kanssaan ja pyrimme löytämään yhdessä ratkaisu näihin tärkeisiin kysymyksiin. Lääkevalvonnan maksut asetus. Tämä asetus on käytännön täytäntöönpanon syystä hyvin tärkeä lainsäädäntö, kun rahoitetaan uutta lääkevalvontaa, toimintaa, e e EMEA ja kansalliset lääkevirastot tekevät. Me toivomme, että voimme piakkoimpana sen täytäntöön ja aloittaa trilogin parlamentin kanssa. Me luotamme myöskin teidän tukeemme, hyvät parlamentin jäsenet, koska tämän lainsäädännön pitäisi tulla voimaan pian, jotta voimme paremmin panna täytäntöön lääkevalvonta lainsäädännön. Tulemme tekemään kiinteää tätä yhteistyötä esittelijä Linda McAvanin kanssa, jotta voimme saada yhteisymmärryksen aikaan tästä tärkeästä asiasta. Ja toivottavasti parlamentti voi tekemään lopullisen kantansa lopullisesti. Sitten muu lainsäädäntö vielä. Kolmas terveyskasvuohjelma rahoitusnäkymien puitteissa on tärkeä jotta voidaan seuraavan ratusnäkymien puitteissa panna tämän täytäntöön. Me olemme kyllä lähellä ratkaisuja jäljellä olevien ongelmien kanssa, kun me ratkaisemme parlamentin ja komission kanssa, että voimme parantaa ohjelmaa. Neuvottelut jatkuvat niin sanotusta avoimuudesta. Myöskin mukaan ottaen lääkkeet ja niiden korvausjärjestelmä ja hinnoittelu ja niin edelleen. Me järjestää vielä yhden kokouksen, työryhmän kokouksen, ja tuomme ratkaista ongelmat, ja jos muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä kompromissi ehdotuksen, mutta tämä ei ole vielä tapahtunut. Hyvät valiokunnan jäsenet, haluaisin vielä lyhyesti kertoa teille muista puheenjohtajakautemme ohjelman tapahtumista. Haluaisin teidän osallistuvan näihin tapahtumiin. Puheenjohtajan tapahtumat. Kun ajatellaan henkisen terveyden tärkeyttä, koska joka neljäs eurooppalainen kärsii niistä, Puheenjohtajavaltiot pitää korkean tason henkisen terveyden konferenssin, joka pidettiin siis Vilnassa 10.11. alkukuuta. Tärkeät asiat, joita keskusteltiin siellä, ja etsittiin myöskin ratkaisuja näihin. Sitten kestävän terveyden foorumi, joka tullaan järjestetään Vilnassa 9 20. marraskuuta, jossa etsitään tehokasta ja kestävää terveysjärjestelmää. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä mielenkiinnostanne ja kiitän, että sain kertoa teille Liettuan puheenjohtajavaltion edistysaskelista ja odotan innolla mahdollista vastata teidän kysymyksiinne ja että voimme jatkaa toimintaa yhdessä ja luoda myönteisen työympäristön. Odotan yhteistyötä teidän kanssa rakentavalla tavalla jotta voidaan tukea terveysagendaa ja tehdä tehokkaampaa EUn terveyspolitiikkaa. Nyt olen valmis vastaamaan teidän kysymyksenne liettuaksi, jos teillä vaan käy. Uh, thank you very much for your presentation. Kiitokset teidän esittelystänne ja hyvästä Saksastanne. Ensimmäinen kysymys äh, François, Dagmar ja Taylor ja Sofi Okoni. François. Kiitos puheenjohtaja. Olen terveysohjelmissa esittelijänä ja olemme odotelleet jo vuoden ajan trilogin päätöstä. Täksi keskiviikoksi on sovittu jälleen trilogikokous ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä kansanterveysohjelma on valtavan tärkeä ja asia täytyisi saada pikaisesti loppuun. Siellä vielä neuvotellaan, neuvotellaan budjetista, delegoiduista säädöksistä ja myös yhteisrahoituksesta. Eli tänä keskiviikkona neuvotellaan näistä asioista. Komissio kertoi parlamentille, että budjetti tähän kansanterveys ohjelmaan on lyöty lukkoon, mutta meille tämä asia on kynnyskysymys, jotta nämä kansanterveysohjelmat saadaan kunnollisesti liikkeelle. Sinne on suunniteltu noin 448 miljoonaa euroa vuoteen 2020 asti ja Euroopan komission budjetin Alkuperäisiä luku, lukuja olivat siis nämä, mutta me vaadimme siihen pientä kevyttä korotusta ja delegoiduissa säädöksissä on muutama tekninen kohta, joista ei ole vielä päästy sopimukseen. Niihin täytyy ratkaisu löytyä, jotta päästään eteenpäin. Niin herra ministeri, teille olisin todennut, että terveys ei ole mikään pieni asia tässä seuraavassa rahoituskehyksessä ja haluamme Liettualta parhaan mahdollisen tuen, jotta saamme tämän asian päätökseen menestyksekkääseen päätökseen keskiviikkona. keskiviikkona. Kiitos. Kiitos ja sitten Dagmar Rothberg. Mm. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, kiitos äh, teidän alustuksestanne ja siitä, että piditte lupauksenne palata joukkoomme. Arvostan kovasti sitä, että yritätte saada aikaan muutosta. On aina vaikeaa saada aikaan muutosta, kyllä me sen kaikki tiedämme. Kuuntelin tarkkaan, ja mitä tulee lääketieteellisiin välineisiin, te sanoitte, että haluaisitte, että tässä päästäisiin mahdollisimman paljon eteenpäin. Voisitteko olla hieman yksityiskohtaisempi, mitä tämä merkitsee? Parlamentti on päättänyt että sen ensimmäisen käsittelyn ensimmäisessä käsittelyssä kaksi viikkoa sitten ja me olisimme voineet jo käynnistää trilogia, mutta siitä ollaan vielä kaukana. Oletko samaa mieltä sitä, että meidän pitäisi ehkäpä panna hieman pökköä pesään, jos te haluatte nämä kaikkein kaksi tärkeintä lainsäädäntöehdotusta eteenpäin, eli herra Liisen ja minun ehdotukseni? Oletteko samaa mieltä siitä, että ehkä meidän pitäisi hieman painostaa jäsenvaltioita? Oletteko samaa mieltä siitä, että meidän täytyy, jos ei tässä saada mitään aikaiseksi, mennä suoraan koreperin luokse ja lähteä toimimaan poliittisella tasolla? Kuuntelin tarkkaan ja kuulin, kuinka kunnianhimoista tämä kehitys on näissä maksuissa asia, josta me emme ole vielä käyneet edes ensimmäistä keskustelua valiokunnassa. Ja miksi? Minulla tulee tässä sellainen kummallinen olo, että yhtäältä lääketieteellisissä välineissä tahti ei voisi olla hitaampi, ja toisaalta maksuissa, jossa jäsenvaltiot odottavat rahavyöryä takaisin paikallisille viranomaisille, siellä sitten taas toimitaankin nopeasti. Tiedän, että minä tässä lyön väärää henkilöä. Pyydän tästä anteeksi. Minä tiedän, että te ihan rehellisesti haluatte edistystä, mutta te, herra Liise ja minä ja parlamentin kollegat, se ei riitä meille. Joten voisitteko pyrkiä vaikuttamaan kollegoihin työryhmässä hieman enemmän ja ehkä yrittäisitte saada lähettilät myös hieman aktiivisemmiksi koreperissä, muuten me häviämme. Kiitos Rebecca Taylor ja sen jälkeen Sofia Koni. Thank you, Chair. Uh, thank you, Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Pari kysymystä. Ensinnäkin tämän yleisen yhteisen kantaa, joka on hyväksytty täällä. Tietenkin tämä ei ole mikään helppo lainsäädäntöasia. Pari kysymystä tähän liittyen. Yksi näin aikatauluihin liittyen, koska tämänhetkinen neuvoston ehdotus on tuplasti se, mitä Australialla muilla on käytössä. Onko tämä sitten syy, minkä takia, että voidaan päivittää näitä kliinisen kokeiden asetuksia, että Eurooppa olisi kilpailukykyisempi tällä alalla. En tiedä, pitäisikö ehkä olla joustavampia ja lähestyä vähän parlamentin kantaa tässä asiassa. Tässä on vain ero vielä. Sitten kliiniset kokeet vielä. Ehkä puheenjohtajavaltio voi kertoa, miten neuvosto voi ottaa, ottaa tästä, tästä low intervention trialsin mukaan tähän. Vaikka sellaisia lääkkeitä, jotka on jo hyväksyttyjä. Ja sitten tuo tupakkatuotedirektiivin vielä. Ilmeisesti tässä on edistetty aika paljon, mutta voisitteko ehkä vielä kertoa tarkemmin tästä? nikotiinituotteet, joissa on nikotiinia ja sitten myöskin sähkötupakka, neuvoston ja komission kannat ovat aika erilaisia tämän suhteen. Kiitoksia. Teillä Sofi Okoni und dann Kiitos äh, Sofi Okoni ja sitten Janakudakis. Um, merci, thank you. Euh, Monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Um, Yes, I'll, I'll be very quick. Kiitos, niin minä puhun ihan lyhyesti. Ensiksikin tästä tupakkadirektiivistä. Minä en ole suoranaisesti mukana tässä prosessissa, mutta tällä viikolla olen ollut kiistelemässä monien ihmisten kanssa jäsenvaltioissa, jotka ovat näitä nykyisiä direktiivejä, tupakkaan liittyviä direktiivejä vastaan minunkin mielestäni nykyistä tupakkalainsäädäntöä pitäisi ensin panna kunnollisesti toimeen ja vasta sitten kehitellä uutta näistä maksuista, jotka te otitte esiin. Työ niiden parissa on vasta alkanut, kuten Dagmar sanoi, mutta meillä tuntuu olevan nyt kolme eri kantaa komissiolla, neuvostolla ja parlamentilla kullakin omansa. Sen kanssa luultavasti ajaudutaan vaikeuksiin. En tiedä, pystyttekö te tuomaan tähän ratkaisua. Ja vielä viimeinen asia, oma-aloitemietintö, valiokunta-aloitteinen mietintö kantasoluista. Minä itse olin siinä tekijänä ja Kypros sanoi, että se puheenjohtajakaudellaan aikoo viedä tämän asian käsittelyyn ja, ja koko prosessin läpi. En tiedä, tiedättekö te tästä asiasta jotain? Sofi. Kiitos ja sitten lopuksi vielä Sofi Okoni. Anteeksi, tämä oli minun syyni. Meidän kulpa. Pardon, monsieur le président. Niin, minä annan kyllä anteeksi puheenjohtajalle tämän. Niin, herra ministeri, kiitoksia, että pääsitte paikalle tänään. Ihan kaksi lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen koskien tupakkadirektiiviä ja sähkötupakkaa. Minä olen saanut kuvia, lehtikuvia tällaisista sähkö, sähkötupakasta, jota myydään sillä tavoin ja mainostetaan sillä tavoin, että se, siitä ei koidu mukaan mitään päästöjä, mitään, mitään haittaa ja on jopa hyväksi terveydelle. Meidän tulisi reagoida tähän asiaan jotenkin ja, ja pyrkiä säätelemään myös sähkötupakan markkinointia jotenkin. Miten te reagoitte tähän asiaan? Onko teillä jotain ajatuksia tähän? Ja toinen asia, Tämä asia ei nyt ole juuri parlamentissa esillä, mutta muutoin on, nimittäin energiajuomat. Energiajuomat, tässä otan esiin vaikkapa Red Bull-juomat, ne ovat erityisen suosittuja nuorten parissa. Lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ne ovat energiajuomia, joita, joilla on vaikutusta terveyteen, alkoholin ja tupakan ja vaikkapa huumeiden tavoin, mutta meillä ei tänä päivänä ole minkälaista lainsäädäntöä näihin energiajuomiin liittyen. Ranskassa on jonkun aikaa ollut vero energiajuomille. Niistä on pyritty tekemään kalliimpia, jotta nuoret eivät voisi kuluttaa niitä ihan niin paljon. Minkälaisia ajatuksia teillä on tähän ongelmaan liittyen? Se on, tai siitä on ainakin tulossa, suuri kansanterveydellinen ongelma EU:ssa. ssa näin komissio ja parlamentti ainakin ajattelevat. Kiitos. Kiitos. Näin puhelista on käyty lävitse. Ja ministerillä on nyt mahdollisuus vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programos. Tai iš ensimmäinen kysymys eh, liittyen terveysohjelmiin 6. marraskuuta toivomme, että voimme lopullisesti ratkaista tämän kysymyksen liittyen rahoitukseen, budjettiin ja yhteisiin toimenpiteisiin ja yhteisrahoitusosuuksiin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä 449 miljoonaa 2014-2020 ajanjaksolle eivät riitä. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni, mutta on selvää, että meidän täytyy myös ymmärtää, että kysymys on kompromisseista, joita meidän aina on tehtävä. kaikki muut tekniset yksityiskohdat ja kysymykset täytyy sitten täytäntöönpano kertomusten kautta toimeenpanna ja pyrkiä sitten sitä kautta saavuttamaan edistystä. Minä edustan maata, joka on köyhempi kuin keskiverto. Ja talouskriisin aikoihin. Emme saa kuitenkaan säästää terveysjärjestelmistä. Haluaisin kiittää kollega Dagmar Rothberentia hänen kysymyksestään. Me olemme tavanneet ja äh, keskustelleet bilateraalisesti monista asioista, mitä tulee lääkeaineisiin – emme ole saavuttaneet äh, haluttuja edistysaskelia siitä, kun äh, Irlannissa tapasimme. Ja kun me mietimme tilannetta, niin ehkä me pääsisimme eteenpäin näissä äh, maksukysymyksissä, mutta kun puhumme potilaista, niin on niin paljon kaiken näköisiä argumentteja, joita esitetään. Nämä argumentit liittyvät siihen, että asetus oikeus asiakirjana sisältää paljon enemmän yksityiskohtia, jotka ovat sitovia. Nämä ovat nyt tällaisia kotitehtäviä, jotka on hoidettava ennemmin tai myöhemmin. Me voimme esittää kaikenlaisia ajatuksia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myöntää, että yksityiskohdat vaativat enemmän aikaa. Kun otimme puheenjohtajan Kapulan vastaan, keskustelimme epävirallisessa huippukokouksessa asiasta ja kysyinkin ministerikollegoilta, Onko kysymys poliittisesta tahdosta? Emmekö me voisi esittää enemmän poliittista tahtoa, jotta pääsisimme eteenpäin? Ja sen jälkeen, tämän jälkeisenä aikana aina, silloin tällöin tapaan kollegoita ja otan aina esiin tämän lääkeainekysymyksen ja in vitro-kysymyksen. Mutta me olemme sopineet siitä, että meidän täytyy ensin ratkaista nämä perusasiat ja sen jälkeen sitten lähdemme käsittelemään yksityiskohtia. On äh, itsestään selvää, että saan aina vastauksen, että meidän täytyy järjestellä prioriteetit uusiksi mutta muut jäsenvaltiot ovat myös sanoneet, että ne tarvitsevat varauman eri syistä, mutta me olemme aina yrittäneet painostaa näitä maita. Me olemme kirjoittaneet niille, me olemme soittaneet niille ja olemme todellakin pyrkineet pääsemään eteenpäin. Ja nyt haluaisimme käydä uudelleen neuvotteluihin niin, että pääsisimme eteenpäin. Meidän täytyy myös miettiä sitä, miten me saisimme tämän käytyä lävitse koko tämän tekstin niin, että pääsisimme eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Myös neuvostossa voimme esittää kysymyksen liittyen kantoihin ja aikasuunnitelmiin. Tällä viikolla me aiomme aloittaa uudet keskustelut. Kirjoitan näille maille – Ja tulemme keskustelemaan kaikkien 27 jäsenvaltion kanssa. Olen puhunut komission jäsenen kanssa. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että meillä on nyt mahdollisuudet päästä eteenpäin nopeammin. Mitä minuun tulee, henkilökohtaisesti haluan olla rehellinen ja toimia mahdollisimman aktiivisesti. Me, me voimme toki päästä eteenpäin, mutta jäljelle jäävät tai nämä tulevat muutamat viikot tulevat nyt olemaan ratkaisia ja teen kaikkeni, jotta me saavuttaisimme sen, mitä me olimme tavoitteeksi asettaneet. Mitä tulee näihin kliinisiin kokeisiin? Rebecca Taylor esitti tämän kysymyksen. Hän kysyi näistä kliinisistä kokeista ja aikataulusta. Aikataulu. Aikataulun täytyy olla tiukka. Meidän täytyy olla tavallaan äh, houkuttelevempia suhteessa USAhan ja muihin kilpailijoihin. koko Euroopan unionin täytyy olla tavallaan houkuttelevampi. Mutta mitä tulee aikatauluun ja sen suunnitteluun, niin se riippuu myös potilassuojaan ja potilaan oikeuksiin. Globaali konteksti. Siinä potilaan oikeudet ovat, potilaan oikeudet ovat Euroopan unionissa hyvin korkeassa asemassa ja sen vuoksi koko tämän aikatauluttamisenkin täytyy olla optimaalinen. Te puhuitte myös tupakkadirektiivistä ja neuvoston kannasta liittyen sähkötupakkaan. Myös edustaja niin esitti uudelleen tämän kysymyksen. Keskusteluissa parlamentin kanssa sekä parlamentin että neuvoston kannat eroavat toisistaan. Te varmasti seuraatte keskusteluita ja, ja tämä positiivinen luettelo on suuri haaste näissä neuvotteluissa ja sen lisäksi jäsenvaltiot ovat myös hyvin usein eri mieltä ja edustavat erilaisia kantoja. Sen vuoksi me pyrimme tässä nyt kaikin keinoin kompromissiin. Minä lääkärinä voin vakuuttaa teille, että olen saanut hyvin paljon tieteellistä materiaalia, joka todistaa, että sähkötupakka on myös terveydelle vahingollinen, mahdollisesti vahingollinen. Nämä savukkeet voivat innottaa nuorisoa, ne ovat ehkäpä houkuttelevia. Mutta riippuvuus, suhde sähkö tupakkaan, sähkösavukkeeseen on hyvin lähellä. Se on paljon lähempänä kuin mitä voisi kuvitella. Mutta jäsenvaltiossa on erilaisia kantoja, on erilaisia lähestymistapoja myös. Ja meidän täytyy jollain tavalla nyt sitten saada aikaan kompromissi. Yhtäältä meillä on tämä positiivinen luettelo ja toisaalta meillä on sähkötupakka. Ja on selvää, että seuraava trilogi tulee olemaan todella tärkeä. Ja meidän täytyy vastata näihin kysymyksiin tämän trilogin aikana. En nyt ole varma, kuka tämän kysymyksen esitti. Jotkut voivat, voisivat väittää, että me emme tarvitse mitään erillistä direktiiviä, vaan konkreettiset toimenpiteet riittäisivät. Tarkoitan nyt siis tupakkadirektiiviä. Ja me olemme allekirjoittaneet yleissopimuksen mutta emme me silti ole kotitehtäviämme vielä tehneet. Ja nyt sitten meidän täytyy ratkaista nämä kotitehtävät. Ja tämä direktiivi on hyvin tehokas väline. Ja ne, jotka väittävät, että emme edes tarvitse tätä direktiiviä, minä väitän, että he eivät edes ymmärrä, mistä tässä direktiivissä on kysymys. Toisaalta muuten, muutenhan savuketeollisuus ei olisi koskaan lähtenyt harjoittamaan tällaista painostusta, kun tätä direktiiviä käsiteltiin. Mitä tulee sitten näihin energiajuomiin, tämä on myös hyvin tärkeä kysymys ja ajankohtainen kysymys. Liet tuossa nämä energiajuomat ovat eh, hyvin laajalle levinneitä ja suosittuja lasten ja nuorten joukossa. Ja tässä on suora linkki eh, tulevaisuuden eh, alkoholin käyttöön, siis nuorten alkoholin käyttöön. energiajuomat ovat tavallaan se sellainen, joka tavallaan työntää nuoren alkoholin käyttöön. Siitä on hyvin lyhyt matka alkoholin käyttöön. Teidän valiokuntanne esityslistalla käsitykseni mukaan on myös tämä asia, koska sehän liittyy terveydensuojeluun ja luonnollisesti siihen liittyy myös nuorison sairastuminen. Kaikki nämä keskustelut aiheesta ovat tärkeitä. Ne ovat perusteltuja. Tietyissä maissa nämä energiajuomien kulutus on jo rajoitettua. Mutta tämä on siis ongelma joo. Mitä sitten tulee kantasoluihin? On valitettavaa, että meidän puheenjohtajakautemme aikana ei ole ollut aikaa, ei ole otettu aikaa tämän aiheen käsittelyyn. Työryhmässä ollaan tietoisia siitä, miten tärkeä tämä asia on ja minkälainen ongelma se on lääketieteellisestä näkökulmasta siinä on useita ongelma-alueita. On monia kysymyksiä, joita ei ole vielä lähellekään, joihin ei ole vielä lähellekään vastattu. Tämä kysymys ei ole ollut meidän esityslistallamme vain asiantuntijatasolla on tätä kysymystä käsitelty. Toivon mukaan olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitokset. Kiitokset, että teidän vastauksenne olivat hyvin kattavat. Ja toivon mukaan teidän ilmoituksenne siitä, mitä te sanoitte neuvostosta. Aika on tiukoilla me olemme meidän istuntokautemme loppuvaiheessa. Ja se, mitä ei ole saatu käsiteltyä loppuun, niin silloin sitä, sillä ei ole jatkuvuutta. Tämä on todella ikävä asia. Ajattelen sitä paljon sitä työtä, mitä on tehty ja myös näitä hyviä asioita. Sen vuoksi me istumme täällä ja te olette täällä ja sen vuoksi vielä kerran kiitos siitä, että te tulitte tänne vielä kerran meidän valiokuntaamme ja keskustelitte kanssamme. Kiitokset ja menestystä vielä urallanne. Thank you very much. Thank you so much. So. Damit können wir jetzt einsteigen. No niin. Huomenna jatkamme sitten äänestyksellä kello 10. Kello kymmeneltä jatkuu äänestys huomenna aamuna. Tuokaapa äänestyskorttinen mukaan. Ja, ja nyt voisin vielä henkilökohtaisesti toivottaa tervetulleeksi herra Kastlerin. Tein sen jo äh, Strasbourgissa. Hän on siis Anja Weisgerberin seuraaja, täysjäsen tässä valiokunnassa. Tervetuloa. No niin, istunto on päättynyt. Huomenna kello 9 jatkamme koordinaattoreiden kokouksella ja kaikki muut kello 10. Äänestyskortti taskussa paikalla kello 10. Mukavaa loppuiltaa. Jesus.